Hyvät naiset ja herrat, jatkamme nyt äh, ohjelmaamme esityslistan kohdasta 38 meillä on nyt äh, keskustelu julkistamattomasta tietotaidosta ja liiketoimintatiedosta. Konstantin Lygrin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tänään todellakin mahdollisuus lyhyesti käydä toista keskustelua tästä direktiiviehdotuksesta, joka koskee julkistamattoman tietotiedon ja liiketoimintatiedon suojaamista. Tämä on toinen keskustelu. Ensimmäistä keskustelua seurasi Euroopan komission oman tekstin esittely. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa jäsenille siitä, että kuulemistilaisuuden järjestämisestä tässä valiokunnassa päätettiin yksimielisesti ja kuulemistilaisuus koskee siis tätä niin sanottua liikesalaisuusdirektiiviä ja se pitäisi järjestää tammikuussa. Minulla ei ole vielä tässä vaiheessa täsmällistä ohjelmaa tätä kuulemistilaisuutta varten, eikä myöskään kaikkia käytännön yksityiskohtia, jotka liittyvät tähän tapahtumaan, mutta tämä siis järjestetään, järjestetään tammikuussa, joka on tärkeä hetki. Silloin saamme eri toimijoilta ja asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä tietoa, jotta voimme hienosäätää omia pohdintojamme ja tehdä niistä vielä olennaisempia tätä mietinnön laatimista varten, joka minulla on kunnia esitellä valiokunnille. Tämä kuulemistilaisuus hieman muuttaa aikataulua, josta viime kerralla teille kerroin. Minulla on kunnia esitellä teille luonnos tietenkin tämän kuulemistilaisuuden jälkeen. Eli pikemminkin sitten mm, tammi-helmikuun vaihteessa, mutta voimme keskustella siitä vielä sitten äh, kun pohditaan hei, helmikuun kokouksiamme. Toivon, että työt sujuvat hyvin varjoesittelijöiden kanssa niin, että olemme sitten valmiita hyväksymään mietinnön huhtikuun puolessa välissä valiokunnan kokouksessa. Nyt olemme tutkimassa Euroopan komission asiakirjaan ja keräämme tietoa eri tahoilta. On myös vertailevia tutkimuksia. Ja neuvosto on hyväksynyt tekstin. Neuvosto on jo ottanut kantaa tähän varsin ripeästi. Ja tällä hetkellä minäkin tietenkin aika tiheästi tapaan eri tahojen edustajia liikemaailmasta, teollisuudesta, erilaista sidosryhmistä ja palkansaajista. Maanantaina esimerkiksi tapaan eurooppalaisen yritysjuristijärjestön tappa, edustajien, jolla on varmasti paljon sanottavaa. Olemme vasta alkuvaiheessa, mutta haluaisin nyt jo kertoa teille joistakin pohdinnoistani ja huomioista, joita olen jo tapaamisistani laatinut. Ensinnäkin minusta on aivan keskeistä, että varmistetaan direktiivin tehokkuus. Omasta niin direktiivi tällaisena, kun se on nyt esitetty, voi olla, että yrityksillä olisi joitakin vaikeuksia todellisesti voida suojella omia liikesalaisuuksiaan ja muita julkista julkaisemattomia tietoja. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että direktiivissä on säännöksiä, jotka ovat vähän liian kevyitä ja epätäsmällisiä. Saattaisi olla hyödyllistä vahvistaa joitakin säännöksiä, jotka liittyvät rikkomiseen ja joitakin tällaisia varoitus- pelotevaikutuksia olisi mainittava Esimerkiksi mitä tulee todisteisiin, joita osapuolet voivat tuoda, tämän artikla 3, tai sitten vanhentumismääräajat, jotka ovat nyt artiklassa 7. Nyt sitten artiklaan 8 haluaisin viitata, se liittyy oikeusmenettelyn liikesalaisuuksien luottamuksellisen säilyttämisen oikeudenkäyntien aikana – minä toivon todella, ja neuvosto varmaan myöskin käsittääkseni on kiinnittänyt paljon huomiota tähän artiklaan. Tarvitaan tehokas uudistava väline, mutta täällä on joitakin seikkoja, joita olisi selvennettävä muun muassa osapuolten edustavuus silloin, kun rajoitetaan pääsyä oikeudenkäyntiin ja, ja myös liittyen tähän menettelyyn ja asiakirjoihin tutustumiseen. Usean kertaan meidän, meitä on pyydetty kiinnittämään huomiota tietojen luottamuksellisuus, kun kyseessä ovat tiedot, jotka on toimitettu viranomaisille julkisten hankintojen menettelyssä olisi hyvinkin tiukasti odotettava näitä sääntöjä, kun näitä liikesalaisuuksia paljastetaan tällaisessa menettelyssä. Niitä ei pitäisi julkaista tässä näille julkisista hankinnoista vastaaville viranomaisille lankea vastuu. Viranomaisten ei pidä väärinkäyttää heidän haltuunsa päätyneitä tietoja. Tällainen julkisen viranomaisen vastuu on asia, josta meidän on oltava tietoisia – ja meidän on löydettävä oikeat välineet. jotta voisimme ottaa sen mukaan direktiiviin. Tämä ei ole mikään helppo asia, mutta uskon, että voimme siinä jotakin tehdä. Sitten vielä viimeinen kohta. Tämä on erityisen hankala asia mielestäni, ja siihen on useasti viitattu keskustelussani, joita olen käynyt, että tämä koskee sopimussuhteita työnantajien ja työntekijän välillä. Tämä koskee myös niiden tietojen käyttöä, joita työntekijä on saanut työsuhteensa aikana. Ja niiden tietojen käyttöä näiden tietojen käyttöä sen jälkeen, kun kyseinen sopimus päättyy Kyseessä on siis yrityksen suojeleminen aggressiivisilta työntekijöiden toimilta. Kilpailu estämislausekkeet voisivat näin olla perusteltavissa. Meidän on kiinnitettävä huomiota tähän. Vaikuttaa siltä, että absoluuttinen, liian absoluuttinen liikesalaisuuden puolustaminen saattaisi johtaa väärinkäytöksiin. Joissakin järjestöissä ja piireissä esimerkiksi on pelko, joka liittyy siihen, että, että asetettaisiin rajoituksia liikkumisen vapaudelle. Tähän on kiinnitettävä huomiota, niin kuin direktiivissä tietenkin tehdään, mutta olisi varmasti hyvä mennä vielä pidemmälle, eikä tietenkään pitää mennä pidemmälle kuin meidän toimivaltamme sallii, eikä puuttua säännöksiin, jotka menisivät pidemmälle kuin toimivaltuutemme menevät. Mutta tähän liittyy huolenaiheita ja ongelmia, joissa meidän on pidettävä mieli avoimena. Haluaisin hieman luonnehtia tässä tiettyjä osa-alueita, joista voisimme varmaankin keskustella tammikuun kuulemistilaisuudessa. Toivon tietenkin, että kunkin ryhmän varjosittelijän kanssa voisin nyt yhdessä pohtia tätä asiaa aivan lähiviikkoina voin ottaa yhteyttä varjoesittelijöihin ja ehdottaa ensimmäistä työtapaamista niin, että pääsisimme reippaasti eteenpäin. Olen aivan lopussa. Puheenjohtaja halusi vielä muistuttaa kaikkia siitä, kuinka hyödyllinen tällainen direktiiviluonnos on nykyisessä taloustilanteessa – Avainkysymys käsittääkseni liittyy luottamukseen. Olisi saatava aikaan eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on harmonisointua ja jolla tehdään loppu nykyiselle juridiselle pirstoutuneisuudelle ja sisämarkkinoiden hajanaisuudelle, taitotiedon suojan ja luottamuksellisten liikesalaisuuksien osalta, jotka ovat tietenkin yrityksen ydin taitoa. Tämä on hyödyllinen eurooppalaisten sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja se on myös hyödyllinen, kun pyritään rakentamaan tällainen luottamuksen, turvallisuuden, suojan perusta, joka on aivan välttämätön yrityksiemme kehittymiselle täällä Euroopassa. Ja erityisesti kun pyrimme kehittämään innovointikykyämme ja kilpailukykyä. Luottamus on tärkein Tärkeintä ei pidä vain liikaa suojautua ja asettaa esteitä, vaan rakentaa vahva luottamuksen suojaan ja takeiden perusta, jotta kilpailukykyä ja innovointia voimme lisätä. Sitä tarvitsemme täällä Euroopan unionissa kyllä rutkasti. Kiitoksia. Adam. Paljon kiitoksia. Nyt äh, annamme mahdollisuuden huomioille kommenteille. Edustaja Duron. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari sanasta. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Leo Grippiä tämän ähm, mietinnön tasapuolisuudesta. Tätä on tärkeää korostaa, se todellakin tässä ähm, julkis oikeudelliset kysymykset monissa maissa tähän äh, salaisuus, liikesalaisuusasiaan törmäävät tässä ähm, reilu kilpailu on jotakin, mikä saattaa joutua vaarantuneeksi. Pari asiaa. Varjoesittelemme vihreästä ryhmästä ei päässyt paikalla, mutta haluaisin hänen puolestaan kiinnittää huomioon yksinkertaisesti täällä valiokunnassa ja edustajille Gripin huomioon erityisesti siihen, kuinka erittäin laaja tämä salaisuuskäsitys käsite on. Tämä on paradoksaalinen tilanne. Olemme äm, työ ryhmissä aikaisemmin keskustelleet asiasta. Meillä on yleinen ähm, käsite ja sitten monia, äh, erityisesti sosiaalisia merkityksiä. Ehkä me, meidän tulisi tässä pohtia sitä, mitä me todellakin haluamme suojella pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä, jotka eivät äh, näihin liian monimutkaisiin oikeudellisiin kuvioihin voi ryhtyä. Ehkä meidän pitäisi pohtia, mikä on legitiimi intressi, jota liikesalaisuudella suojellaan, sillä monissa tekstissä tilanne on sellainen, että me voimme tällaisen yleisen määritelmän tyytyä. Tämän perustelun intressin käsite siis on tärkeä, jota voidaan puolustaa. Kiitoksia. Edustaja Koferaati. Grazie, Presidente. Voglio ringraziare anche... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Le Grippiä. Haluaisin esittää muutamia lyhyitä huomioita hänen aloittamaansa työhön, jota yhdessä tulemme tekemään. Ensimmäinen on yleisluontoinen komissio kehottaa meitä pyrkimään siihen, että suojelemme niitä tietoja, jotka merkitsevät todellista lisää arvoa. Yrityksille on aivan ymmärrettävää, että tällaista pyydetään ja mielestäni on aivan hyödyllistä ja oikeudenmukaista, että lainsäädännöllä taataan tämän tyyppinen tieto. On kuitenkin toimittava varovaisesti niin, että löydetään yleisen edun mukainen tasapaino niin, ettei suojasta tehdä niin jäykkää, että sillä estettäisiin se, että tavanomaiset innovaatiolle ja tiedolle hyödylliset tiedot ja kilpailua edistävätkin tiedot ja niiden saanti vaikeutuisi. Tämä on ehkä aika banaalia kuvata, mutta vaikeampi tunnistaa. Tasapainoon on hakeuduttava, siitä ei ole käytäntöä vielä, vaan tähän tarvitaan vähän mielikuvitustakin. Saman aikaan meidän pitäisi hyvin selkeästi puhua lainsäädännön luonteesta. Mehän emme pyri nyt siihen, että määrittelisimme uutta patenttia, joka olisi jotenkin alempiarvoinen kuin patentit, joista täällä valiokunnassa on määritelty, mikäli kyseessä ovat patenttioikeuteen kuuluvat asiat, niin kuuluvat omalle taholle, eivät tähän asiaan. Edelleen olisi estettävä se, ettei väärällä tavalla lasketa liikkeelle yrityksiä koskevaa sisäistä tietoa. Tämä edellyttää sitä, että me pureudutaan siihen, mitä ymmärrämme laittomilla hankinnoilla. Tämä liittyy siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Tässä on hyvin ohut raja taitotiedon ja niiden julkaisemisen sekä sellaisten tietojen välillä, jotka ovat objektiivisesti lisäarvoa tuovia tälle yrityksille. Nämä ovat tärkeintä myös liittyen tähän kolmanteen huomioon, jonka haluan vielä esittää. Olen aivan yhtä mieltä kollegan kanssa siitä, että meidän olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota niihin tietoihin, joita työntekijät käsittelevät käsittelevät erityisesti hyvin korkeasti koulutetut työntekijät omassa työssään. Näiden työntekijöiden osalta on aivan tavanomaista, että yrityksen järjestelmän kuuluu tietojen käsittely, mutta osa siitä on peräisin myös työntekijöiden omasta luovuudesta, joten tästä tulee sekä lisäarvoa yrityksille että myös henkilön ammattitaidolla. Hyvin useinhan käy niin, että korkeasti ammattitaitoiset työntekijät lähtevät yrityksestä ja aloittavat oman toimintansa yksin tai muiden kanssa ja se perustuu kokemukselle ja taitotiedelle, mitä he ovat saaneet aikaisemmista töistä. Tässäkin on tilanteiden tosistaan erottaminen on vaikea. Meidän ei pitäisi estää sitä, että työntekijä, että innovoinnista tai tutkimuksesta vastaava työntekijä kehittyisi itse, mutta tästä, tästä tulee pohja työntekijän toiminnalle muualle, muualla mm, irti kyseisestä yrityksestä. Näitä kaikkein korkeampia ammattiryhmiä varten olisi esitettävä, erotettava toisistaan henkilön oma sivistys ja yleissivistys ja kulttuuri ja, ja sitten yrityksen lisäarvo. Ja tämä raja viivan vetäminen on hyvin vaikeaa. Meidän on toki kannustettava kulttuurin leviämistä, mutta estettävä tietojen epäasiallinen leviäminen. Tämä, tämän tasapainon löytäminen onkin vaikeaa. Conoscenza dalla pratica che si fa in ogni attività compresa la nostra, anche Näinhän käy meilläkin parlamentin jäsenille. Me saamme joskus tietoja käsimme, joihin ei mitään valvontaa kohdistu, mutta niitä usein käytetään toisessa toiminnassa. Ja niiden, näiden tietojen puolustaminen siellä on aivan yhtä tärkeää kuin aikaisemmassakin paikassa. And please. Paljon kiitoksia. Herra Agessa, puka lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. 13. kesäkuuta The Financial Times julkaisti listan huippuyrityksistä ja niiden markkina-arvosta. Näistä viisi on Yhdysvaltain yrityksiä. Varmaan syy on siinä, että Yhdysvalloissa on vuodelta 1979 ollut voimassa asia, joka koskee näitä salaisuuksia. Kuitenkin on, sitä on uudistettu sen jälkeenkin, joka merkitsee, että on vahvistettu yhtenäinen liikesalaisuuksien suoja amerikkalaisilla yrityksillä, jotka toimivat eri osavaltioissa. Tällä hetkellä kaikki eri kokoiset yritykset, eri sektorin yritykset hyödyntävät kauppasalaisuuksia varmistaakseen etunsa kansainvälisessä kilpailussa. 75 prosenttia vastauksista äskettäisessä tutkimuksessa totesi, että liikesalaisuudet ovat keskeinen kysymys kilpailukyvylle. Kuitenkin, kun tullut ajatellaan liikesalaisuuksien suojelua, jäsenvaltioiden oikeudelliset puitteet ja EUn oikeudelliset puitteet ovat kaukana harmonisoinnista. Komission esitys on todellakin ajankohtainen, ehkä joka myöhässä oleva askel. On totta, että kauppasalaisuudet ovat luonteeltaan erityksiä, hyvin lähellä patentteja. Sanottuni tämän uskon, että yhtenäinen määritelmä kauppasalaisuuksista olisi hyödylliksi yrityksille. Se lisäisi luottamusta rajat ylittävissä toimissa ja oikeusvarmuutta. Minä olen varma siitä, että tämä direktiiviesitys mahdollistaa ja helpottaa kansallisten tuomioistuinten toimintaa – silloin kun käytetään, paljastetaan laittomasti liikesalaisuuksia ja se myöskin mahdollistaa sen, että maksetaan korvauksia uhrien vahingosta kärsineille. Liikesalaisuuksien suojelu ja oikeus, oikeudenmukaisen toistunkäsittely on hyvin tärkeä kysymys. Jäsenvaltioiden täytyy antaa tärkeät suojat tällaisten uhrien oikeuksille. Uh, thank you very much, Madame Rosier. Paljon kiitoksia, edustaja Rosier. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin selkeästä esittelystä eh, ja eh, niistä asioista, jotka ovat pelissä tämän direktiivin ympärillä. Muutamia huomioita, jotka haluaisin tehdä tässä. Meillä on liike salaisuuteen liittyvä tiivistelmä, joka koskettaa erittäin laajaa kenttää. Olisi hyvä, että meillä olisi jonkinlainen kuuleminen, joka selventäisi asioita, mutta tämä laaja luonne jälleen kerran liikesalaisuuden alalla on totta, kun toisaalta meillä on äh, sellaisia äm, tekijänoikeuksiin liittyviä asioita, jotka on suojattu. Nämä asiat ovat erittäin yleisluontoisia nykyisin. Ja päinvastoin kuin tekijänoikeuksien osalta me emme voi niitä yleistä erityisesti tämä erittäin yleinen käsite liikesalaisuus artikla 4 kohdalla voidaan sanoa, että tämä liikesalaisuus, näin muotoiltuna minä olisin huolestunut, kuten muutkin, siitä, että tässä tiedonsaantia rajataan hyr- liian jyrkällä liikesalaisuuden käsitteellä meidän pitäisi pitäytyä sellaisessa sovellusalassa, joka tukee liikkeiden kilpailukykyä, mutta tukee myös muita osapuolia, kuten kansalaisyhteiskuntaa ja niiden oikeutta saada tiettyjä tietoja, joita yritykset panttaavat. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Tässä olikin viimeinen puheenvuoropyyntö. Anteeksi, anteeksi. Olkaa hyvä. Guteland. Kiitoksia puheenjohtajan, kiitoksia myös esittelijälle hyvästä alustuksesta. Ymmärrän kyllä hyvin, mitä, mitä ovat tämän ehdotuksen hyvät tarkoitukset, niin halusin kuitenkin tiedä, tuoda esiin myös työntekijöiden oikeudet. Ensinnäkin haluaisin tuoda esiin huoleen koskien työntekijöiden oikeuksia edustukseen ja tiedotukseen Useassa jäsenvaltiossa mukaan lukien oma jäsenvaltioni Ruotsin työntekijöillä ja ammattijärjestöillä on oikeus saada edustaja yrityksen hallitukseen, jotta he voivat täysin harjoittaa oikeuksiaan käytännössä. Mitä vaikutuksia tällä ehdotuksella voisi potentiaalisesti olla tiedottamisen edustusoikeuksiin työntekijäpuolelle? Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Toinen kysymys. Toisessa, joissakin jäsenvaltioissa mukaan lukien Ruotsi, tällä alalla sääntely on jätetty työmarkkinaosapuolille. Tähän mennessä tämä on ollut erittäin hyvä tapa saada aikaan hyviä ratkaisuja niin sanottujen työehtojen sopimusten kautta, Onko komissio ottanut tämän huomioon muotoillessaan tätä ehdotusta? Kuinka se tulee vaikuttamaan niihin maihin, joissa tehdään työehtosopimuksia? Millaisia vaikutuksia uudella direktiivillä olisi eh, työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun kautta saatuihin sopimuksiin lakien sijaan? Tämä vaikuttaisi välittömästi ja merkittävällä tavalla Ruotsin kaltaisia maita Kolmanneksi haluaisin ottaa esille yleisemmän huolenaiheen. Liian pitkälle menevät toimet tällä alalla saattaisivat mahdollisesti rajoittaa työntekijöiden mahdollisuuksia hyödyntää omaa kokemustaan ja taitotietoaan, kun ne siirtyvät työpaikasta toiseen oman ammattiin alansa sisällä. Kaiken kaikkiaan olen huolissani siitä, että tästä saattaisi aiheuttaa, aiheutua tällaista äh, liikkumisen rajoitusta työmarkkinoille, niin kuin muutkin kollegat ovat maininneet. Onko komissio pohtinut tätä asiaa? Tästä olen huolissani. Kiitoksia. continue the debate in December. Yeah. Uh, does uh, Haluaako edustaja Le Grip kommentoida? Ei, eli jatkamme tätä keskustelua sitten tammikuussa. Ja uskoakseni silloin kaikki kysymykset, uh, jotka tässä keskustelussa tulivat esiin, toivottavasti saavat vastauksensa. Nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla kohtaan 39 keskustelun julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukimisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta. Nyt edustaja Andersson saa puheenvuoron, olkaa hyvä. The chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin toivottaa toivottaa Maria Martinin tervetulleeksi komissiosta. Toivon, että hän on paikalla. And, uh... Ja minä haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti on erittäin iloinen siitä, että komissio on nyt allekirjoittanut tämän sopimuksen ja todellakin tämä on sellainen uudistus, jota vihreät Euroopan vapaa-allianssi ovat pitkään pyrkineet edistämään, joten pyytäisin, että komission edustaja kertoisi meille hiukan enemmän tästä ehdotuksesta ja edessä olevista neuvotteluista neuvoston kanssa. So the floor would be to... Uh, Nyt uh, siis puheenvuoro menisi uh, Martin Praatille komissiosta. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin hyvin positiivisia uutisia komissio voi nyt tänne valiokuntaan tuoda. 21. lokakuuta entinen Baroson komissio hyväksyi päät- luonnoksen neuvoston päätökseksi Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista. Voisin antaa tässä taustatietoja. Monet tuntevat asian erittäin hyvin, mutta taustatietona Marrakeshin sopimuksesta neuvoteltiin maailman henkisen omaisuuden järjestön kanssa komissio ja jäsenmaat neuvottelivat siitä ja tästä yleissopimuksesta kesäkuussa 2013 sovittiin konferenssissa, diplomaattisessa konferenssissa. Ja tämän jälkeen, kuten tiedätte, seuraava askel on sopimuksen ratifiointikomissio. Ehdotti hyvin nopeasti tämän diplomaattisen konferenssin ähm, loppuun saattamisen jälkeen äh, yleis sopimuksen allekirjoittamasta. Tämä oli vuonna 2013 ja lopultakin tämä hyväksyttiin ja yleissopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2014 ja nyt olemme ähm, tuoneet työn alle ratifiointiehdotuksen neuvostossa. Luonnollisesti tämä on, anteeksi neuvoston lisäksi tämä on sellainen asia kolonnassa tulee myöskin parlamenttiin, koska parlamentti pitää antaa hyväksyntänsä ennen kuin tämä päätös on hyväksytty. Eh, hyvin yksinkertaisesti me pyydämme, että parlamentti antaisi hyväksyntänsä tämän yleissopimuksen eh, ratifioinnille, jotta eh, sokeat näkörajoitteiset tai myös luke, muuten lukemisesteiset pääsisivät julkisten teosten saatavuuden piiriin. tämän Tämä yleissopimus vaatii 20 ratifiointia ennen kuin se tulee voimaan. Tällä hetkellä vasta kolme maata on ratifioinut sopimuksen. Intia, Yhdistyneet Arabi, Emiraatit ja El Salvador ovat kyseessä, mutta 80 maata kaiken kaikkiaan on allekirjoittanut sopimuksen. Tämä osoittaa tavallisesti sitoumusta pyrkiä ratifiointiin. Tämä tilanne on tällä hetkellä tällainen. Ensimmäinen keskustelu neuvostelussa tapahtuu ensin neuvoston työryhmien tasolla ja meillä on 24. päivä tätä kuuta kokous tämän jälkeen, tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen. Ja tätä keskustelua aikaisemmin voitiin järjestää, koska päätös tehtiin vasta pari viikkoa sitten, kuten sanoin. Tämän keskustelun jälkeen voimme teille kertoa, kuinka nopeasti uskoaksemme asia etenee ja mitä erityisiä ongelmia tähän asiaan liittyy neuvostossa. Tässä taitaakin olla kaikki, mitä voin sanoa asiasta tällä hetkellä, mutta olen luonnollisesti valmis vastaamaan kaikkiin jäsenten tai esittelijän kysymyksiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Haluaako esittelijä käyttää vielä puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. No olisi kaksi lisäkysymystä. Ensimmäinen on, voisiko kertoa enemmän näkemyksistä, joita komissiossa on, jotka liittyvät toimivaltaan silloin, kun on kysymys tämän määräkysymyksen ratifioinnista. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että parlamentti, sikäli kun en, olen ymmärtänyt, ei vielä muodollisesti ole saanut pyyntöä antaa suostumuksensa. Voisitteko antaa selkeyttä, selvitystä tähän kysymykseen? This is Martin Pratt. Martin Pratt. As regards the first question, uh, the Tästä ensimmäisestä kysymyksestä koskien toimivaltaa. Komission näkemys on se, että tämä kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan perussopimuksen mukaan. Tämä on mielestäni aivan selvä asia. Mielestäni tämä ei ole mikään täysin uusi keskustelu. Käsittääkseni tänään puhui ehdollisesta pääsystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta. Siellä on samantapaisia keskusteluja käyty koskien yksinomaisuutta ja jaettua toimivaltaa komissiolle. Tämä on aivan selvä asia. Otan huomioon olemassa oleva lainsäädäntö ja otan huomioon se, että tämä sääntelee myös kolmasia maita, Marrakesh-sopimuksen kattava asia on meidän käsittääksemme yksinomaiseen toimivaltaan kuuluva asia. Sitten mitä tulee viralliseen parlamentille toimittamiseen, no tämä neuvostopäätös, ehdotus on julkinen asiakirja, ja olemme tarkistaneet, että se on Eurolexissä saatavilla. Meidän käsityksemme on se, että tämä toimitetaan virallisesti parlamentille vasta sitten, kun neuvosto on siitä keskustellut ja siinä vaiheessa ennen kuin neuvosto on ottanut kantaa ja lopullista päätöstä välittää tekstin virallisesti parlamentille niin, että parlamentti voi antaa sille hyväksyntänsä, mutta olen varma, että parlamentin yksiköt voivat vielä vahvistaa äh, tapahtumien järjestyksen, mutta näin me tämän ymmärrämme oli miten oli asiakirja, ei ole luokiteltu, ei ole mikään luottamuksellinen, vaan julkinen asiakirja, joka on kaikkien nähtävissä. Answer. Kiitokset lasin kirkkaasta vastauksesta. Do we have any comments from the members? I... Onko puheenvuoropyyntöjä kommentteja? Ei taida olla. Tämä tarkoittaa sitä, että päätämme keskustelun tätä kohtaa koskien tähän. Ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, joka onkin syy, miksi meillä on näin paljon ihmisiä täällä tänään paikalla. Eli haluaisin toivottaa kaikki teidät tervetulleeksi tähän kuulemiseen, jonka nimi on tekijänoikeuksien kehitysnäkymät Euroopassa. Ja Silvia Kosta kanssa puheenjohtajani kulttuuriasiain valiokunnasta on mukana tämä valiokunta oikeusasianvaliokunnan kanssa yhteistyössä on tämän kuulemisen järjestänyt. Tämän päivän kuuleminen on hyvin oikea-aikainen. Jean-Claude Junckerin asettua komission johteen, johtoon hän julisti, että tekijän oikeuksien uudistaminen digitaalisessa yhteiskunnassa on yksi komission tärkeimpiä prioriteetteja, mutta tämä on myöskin hyvin oikea-aikaista tänään muistakin syistä, nimittäin siksi, että komissio on korostanut paremman äm, säätelyn agendaansa ja tämän lisäksi meillä on TTIP-neuvottelut, Ähm, käynnissä ja nehän keskittyvät sekä ähm, säätely- että tekijänoikeuskysymyksiin. On erittäin hienoa kertoa teille, että tämä kuuleminen ei anna valoa vain tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin Euroopassa nykyisin. Tämä on kahden projektin lähtölaukaus myöskin, ja ne tulevat määritelmään monella tavalla – tämän juuri valiokunnan toimintaa tulevina vuosina. Ensinnäkin juuri on päättänyt luoda uuden työryhmän, joka keskittyy tekijänoikeuksien uudistamiseen ja immateriaalioikeuksiin. Ja tämän valiokunnan koordinaattorit päättivät tänään, tänään että Jamari Kavada nimitetään koordinaattoriksi, joka huolehtii tästä työryhmästä. Hän on varapuheenjohtaja. Tässä ryhmässä on yksi jäsen jokaisesta poliittisesta ryhmästä, joka on edustettuna juurivaliokunnassa ja yksi jokaisesta kulttuvaliokunnan sekä IMKO-valiokunnan, kuluttajansuojeluasian valiokunnan ja myöskin ITRE-valiokunnan, teollisuus- ja tutkimusvaliokunnan jokaisesta poliittisesta ryhmästä yksi henkilö. On erittäin tärkeää voida kuulla asiantuntijoita ja keskustella tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin Euroopassa tänään. Toisekseen tämän työryhmän kanssa yhtä aikaa oikeudellisten asioiden valiokunta tulee käyttämään kaikkia paremman säätelyn välineitä, joita sillä on käytössään, jotta me voisimme päästä komission tasalle tulevien aloitteiden suhteen tekijänoikeusalalla. Erityisesti juuri tulee tekemään toimeenpano raportin liittyen direktiiviin, joka harmonisoi tiettyjä tekijänoikeuskysymyksiä informaatioyhteiskunnassa. Tämä niin kutsuttu InfoSoc-direktiivi on kyseessä. Ensimmäisenä askeleena juuri on pyytänyt Euroopan parlamentin tutkimusyksikkö sähköä toteuttamaan ex post-vaikutusten arvioinnin tästä direktiivistä. Tulokset tästä arvioinnista niitä seuraa mahdollisesti sidosryhmien kuuleminen ja ex ante vaikutusten arviointi politiikan alojen kohdalta. Tähän parlamentti osallistuu parlamentin valiokunnat, meillä on hyvin suuria toiveita tämän työn suhteen, ja, mutta tämä on ennen kaikkea erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Nyt on hyvä hetki tekijänoikeuksille Euroopassa. Odotan mielenkiinnolla asiantuntijoidemme puheenvuoroja ja keskustelua eh, eurooppalaisten tekijänoikeuksien tulevaisuudesta, mutta aivan aluksi haluaisin antaa kanssa puheenjohtajallemme puheenvuoron. Hän voi kulttuuriasian valiokunnan näkökulman esitellä. Silvia da Costa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mieluummin puhun Italiaa. Tosin haluaisin vielä hyvin lämpimästi kiittää puheenjohtajakollegaa jurivaliokunnasta, eh, herra Svobodaa, ja olen oikein iloinen siitä, että meillä on tämä tärkeä kuulemistilaisuus, missä on näin hieno edustus paikalla. Jatkan italiaksi. Molto noto che la commission... Uskon, että hyvin on tiedossa se, että erityisesti aikaisemmalla vaalikaudella kulttuurivaliokunta on tarkkaan seurannut näitä suuria haasteita, joita liittyy AV-tuotteisiin ja luovaan työhön niin mitä haasteita näihin liittyy uuden tekijänoikeusdirektiivin osalta ja erityisesti huomioon ottaen digitaalinen talous ja internet. Viime kaudella annoimme lausuntoja ja haluaisin kiittää tätä valiokuntaa työstä tällä alalla erityisesti koskien orpoteoksia ja kollektiivisia, kollektiivista hallinnointia erityisesti verkkomusiikkin osalta. On myös muita asioita, joissa on tärkeää löytää tasapaino verkossa olevien kulttuurituotteiden ja, laajenta, ja laajentuneen pääsyn välillä ja samalla olisi taattava asianmukainen palkkaus tekijöille. Ja tätä asiaa olemme monelta näkökohdan kannalta käsitelleet kulttuurivaliokunnassa. Emme usko, että luovuutta ja kulttuuria ja kilpailukykyä näillä aloilla kulttuuriteollisuudessa, televisiossa ja muilla luovilla aloilla on mahdotonta taata, ellei nämä oikeudet ole Euroopan tasolla taattu. Ehm, Haluaisin muistuttaa siitä työstä, mitä on tehty verkossa olevan kulttuuriperinnön suojelun puolesta. Haluaisin muistuttaa ohjelmasta, jota tuemme voimakkaasti. Kyse on Europeanasta ja verkossa olevista kulttuurin sisällöistä rajat ylittävät ja rajat ylittävästä pääsystä näihin tuotteisiin. Euroopan unionin identiteetti ja kulttuuri ovat hyvin tärkeitä asioita. Euroopan komissio pian esittelee tekijänoikeuksia koskevan valkoisen kirjan ja toivomme, että pian saamme lainsäädäntö, jossa huomioidaan nämä huolet. Olen iloinen siitä, että tämä te, juurivaliokunnan työryhmä on jälleen valmis tekemään työtä. Kulttuurivaliokunnassakin on tällainen työryhmä ja toivon, että yhteistyö jatkuu hyvänä. Haluaisin kiittää kollega Trypeliä, joka oli viime kaudella erittäin merkittävä jäsen näissä kysymyksissä. On hyvä, että teemme yhteistyötä niin, että direktiivistä tulisi mahdollisimman laajasti hyväksytty. Tämän päiväinen kulmistilaisuus on merkittävä vaihe. Olemme pyrkineet tunnustamaan, tunnistamaan tärkeitä kohtia täältä. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa tästä tilaisuudesta ja me, on hienoa, että voimme käydä keskustelua teidän kanssanne ja tehdä hyvää yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa asiassa, joka on Euroopan unionin todellinen haaste. Thank you very much, madam, for your remarks. <clears throat> Paljon kiitoksia näistä huomioista ennen kuin annan puheenvuoron ensimmäiselle tämän päivän kuulemisen puhujalle. Haluaisin huomauttaa, että digitaalitalouden ja digitaaliyhteiskunnan asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger on kertonut, että voimme odottaa lainsäädännöllisiä aloitteita häneltä vuoden tai kahden sisällä. Andrus Ansip, puheenjohtaja, joka digitaali yhtenäismarkkinoista vastaa, sanoi oman kuulemisensa aikana, että voimme odottaa tällä alalla aloitteita tulevina kuutena kuukautena. Nyt katsonkin siis äh, ensimmäiseen puhujamme Euroopan komission ähm, copyright-yksikön äh, edustaja Maria Martin Praat. Hän tulee kertomaan meille tästä asiasta vielä tarkemmin. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. I was told that I needed to... Kiitos. Minulle sanottiin, että mitä siis istua täällä. En minä nyt suinkaan tässä pyrkinyt pakenemaan teidän katsettanne. Ensinnäkin sallikaa minun aloittaa äh, kiittämällä aloitteesta, johon oikeusasioiden valiokunta ja kulttuuri- ja koulutusasioiden valiokunta ovat ryhtyneet ja tervetuloa tähän ensimmäiseen ajatusten vaihtoon. Mutta nyt todetaan, että parlamentti on ollut paljon nopeampi kuin komissio ja kuitenkaan ei olisi reilua sanoa, että komission on ollut hidas. Tämä komissio on ollut vasta viikon ja vähän yli virassa. Pelkäänpä, että asemassani yksikön päällikkönä, joka vastaa tekijänoikeuksista, en pysty kertomaan teille, kuka on oikeassa, varapuheenjohtaja Ansip vai komission sen Öttinger. Varmastikin kysytään tästä vielä heiltä. Mutta minä voin kertoa, että että on selkeä tunne siitä, että on tarvetta päästä asiassa eteenpäin nopeasti. Se on ollut osa myös selkeitä poliittisia suuntaviivoja, jotka komission puheenjohtaja Juncker on antanut, joten me olemme nyt lähtemässä liikkeelle työstä, jota on tehty viimeisten parin vuoden aikana. Ja niin kuin tiedätte, siinä on joukko selvityksiä, jotka liittyvät oikeudellisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, hyvin laaja julkinen kuuleminen. Nyt me keskustelemme ennestä poliista päätöksistä, joita ollaan tekemään, jossa katsotaan sitten, mikä tulee olemaan tämä aloite, mikä on sen aikataulu ja sisältö. Uskoisin, että komission jäsenkin varmasti valmis tulemaan keskustelemaan teidän kanssa niin siinä vaiheessa, kun prosessi on saatu liikkeelle. Kokemukset, joita meillä on ollut työstämme oikeusvaliokunnan aikana viime vaalikaudella, olivat erinomaisia, ei pelkästään oikeusvaliokunnan kanssa, vaan myöskin kulttuurivaliokunnan, sisämarkkinavaliokunnan kanssa, koska me pystyimme toimimaan hyvin tehokkaasti kysymyksissä, jotka olivat mutkikkaita. Jotkut niistä olivat hyvinkin luonteeltaan teknisiä. Täällä on viitattu jo, eh, Rova Kosta viittasi eh, Orpoteos-kysymykseen ja myöskin tähän eh, oikeuksien valvonnan kysymyksiin ja markkinoisopimuksiin, joka täällä myöskin mainittiin. Komission on läsnäolo, joka siis oli sieltä komission, oli paikalla poliisissa ja keskustelussa, mitä tahansa tahansa, on tarjous, joka edelleenkin on voimassa. Me olemme valmiita, iloisia keskustelemaan teidän kanssa hyvinkin mutkikaista kysymyksistä, jos niin haluatte. Ja olen varma, että varmastikin tapaamme säännöllisesti niin, että voin käydä keskustelua poliittisesti vastaavan varapuheenjohtajan ja komissiojäsenen kanssa. En pysty sanomaan teille mitään uutta tässä vaiheessa, mutta odottelen mielenkiinnolla, mikä on ne näkemys, joita on eri asiantuntijoita, jotka on tänne kutsuttu, samoin kuin tietysti kuulen mielelläni myöskin valiokuntien jäsenten mielipiteitä. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Nyt voimme siirtyä asiantuntijavieraisiimme. Ensimmäinen heistä on professori Martin Kretschmer, joka on immateriaalioikeuden professori Glasgowin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja sen Copyright-keskuksen ja uusien liiketoimintamallien keskuksen johtaja. Hyvä professori, 20 minuuttia, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää. Hyvät herra ja rouva puheenjohtajat. Minulle on kunnia olla täällä. Haluaisin osoittaa kunnioitukseni molemmille valiokunnille Juri ja kulttuurivaliokunnalle, jotka ovat tällä hetkellä järjestämässä tätä kuulemistilaisuutta. Tämä on erittäin hyvä ajoitus pohtia uudelleen ja laajentaa panoksia liittyen tähän lainsäädäntöön. Minulla on tässä monta instituutiota tällä, tässä kuvassa mukana, jotka liittyvät tähän Create järjestelmä. Nyt on ensimmäistä kertaa empiirinen ponnistus tehty tällä alalla sekä taiteet, humanistiset tieteet, insinöörien luonnontieteet ja talous- ja sosiaalitieteet ovat tässä mukana. Tämä on uuden tyyppinen mm, tapa toimia ja toivon, että saamme tuotettua sen tyyppistä näyttöä, jota lainsäätäjät odottavat. En nyt en ehkä enempää kuvaile näitä hankkeita, joita teimme. Niitä on paljon, ne, ne, 40, 40. Ja kaikki ne ovat teidän valiokuntienne alan kuuluvia. Tänään haluaisin aloittaa luomalla katsauksen tekijänoikeuskriisin kriisin 20 vuoden ajalta. Tässä on erilaisia oikeudellisia toimia. Nämä eivät ole kronologisia, vaan erityyppisiä toimia. Jotkut näistä ovat kansainvälisiä, toiset kansallisia. Tässä näemme, että suunta on muuttunut aika dramaattisellakin tavalla. Meillä on tämä digitaaliagenda, tekijänoikeussopu, muusten osalta jossa pyrittiin saamaan äh, pullon henki takaisin pulloon, ja sitten oli toimia, joilla pyrittiin edistämään e- innovointia, sitten on määräaikojen laajentamista ja kaiken tyyppisiä aloitteita ja aloitteita, joilla pyritään tasapainottamaan uudelleen tilannetta ja vähän pehmentämällä lainsärmiä. Tämänpäiväisessä esityksessä en nyt äh, panoudun viimeisimpiin lain oikeusjuttuihin pilvilaskentaan tai tiedon, tiedon louhintaan, jotka ovat kaikki toki tärkeitä asioita, mutta haluaisin keskittyä tekijänoikeuksien ja tulevaan suuntaan aika, ja keskittyä siihen, miksi aikaisemmin on niin surkeasti epäonnistuttu konsensuksen hakemisessa näissä asioissa. Haluaisin aloittaa puhumalla tekijänoikeuksiin liittyvistä neljästä epämukavasta totuudesta. Ne ovat epämukavia, koska ne ovat äh, ristiriidassa yleisten uskomusten kanssa, jotka liittyvät tekijän oikeuksiin. Ja laajasti uskotaan asioihin, jotka empiirisesti ovat kyseenalaisia, elleivät suorastaan vääriä. Ensimmäinen ehdotus tässä koskee sitä, että että tekijän oikeuksilla ei suojella taiteilijoita eikä ihmisarvoa, koska tarkoituksenahan tekijäoikeuslailla on juuri päästä tähän. Toinen toteaa, että kuluttaja ei voida pakottaa käyttämään varaa, varoja. Tämä on konfliktissa sen kanssa, että kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttaminen on tärkeintä. Kolmas kohta koskee sitä, että että äh, edelleen suojeltujen töiden kohdalla näitä ei käytettäisi. Neljäs seikka koskee tekijänoikeuspolitiikkaa, niin ja todetaan, että siltä, että siltä puuttuu näyttö, näyttöön perustuva pohja. Puhutaan nyt tähän, käsitellyt tätä ensimmäistä kohtaa, ensimmäistä epämukavaa totuutta, eli taiteilijan riippumattomuus ja arvokkuus. Tämä on kaikki näkemys, jota pidämme tärkeänä tavoitteena poli- politiikan toiminnalle. Ja on säännöksiä, jonka mukaan tarvitaan tehokas järjestelmä, jolla suojellaan tekijöitä ja tämä on myös Bernin yleissopimuksessa, joka aloittaa myöntämällä oikeuksia tekijälle tekijän elämän aikana. Jos katsotaan empiiristä näyttöä kulttuurimarkkinoilta, kuva on aika kiusallinen kulttuurimarkkinoilta on kulttuurimarkkinat, jotka ovat eh, voittaja ottaa kaiken markkinoita, jossa parhaat myyjät ja bestsellerit eh, vievät melkein koko potin, Tämä ei ole välttämättä hyvä, eh, välttämättä huono asia, mutta se on, se on tosiasia. Myös portfolioelämät ovat aika tyypillisiä. Usein heillä on muita tuloja, jotka tulevat aivan muista lähteistä. Ja bestsellerit selkeästi painottuvat. Globaalit oikeuksien luovuttamiset ovat yle, yleisiä Niitä saatetaan kutsua muillakin nimillä. Ja näyttää siltä, että lakisääteinen omistajuus ei juurikaan vaikuta tilanteeseen sopi. Muusten mukana oikeudet lähtevät pois tekijöiltä. Tämä on se avain, jolla me ymmär- voimme ymmärtää sen, että tekijänoikeusmarkkinat ovat tekijöiden ja taiteilijoiden työmarkkinat. Politiikan tekijöille haluaisin ehdottaa, että olkaa aina epäileväisiä, mikäli oikeudenhaltijoiden edustajat lähestyvät teitä luovien tekijöiden nimissä. Pyytäkää aina ensimmäiseksi sopimus nähtäväksi. Toki luovalla teollisuudella on legitiimejä huoleja koskien tekijänoikeuksia. Heillähän on näitä. He, heidän investointeensa on suojeltava. Kuitenkin on vaikeaa yhdistää luovan työntekijöiden ja sijoittajien intresseitä, tai niin kuin aikaisemmin sanot, budjettiin. On vaikea yhdistää työn, työn ja pääoman intressejä. Työntekijöiden ja yritysten tilanteet pitäisi käsitellä erikseen. A second effect of the winner take all market. Toinen vaikutus tällä voittaja vie kaiken markkinoilla on se rakenne, joilla perikunnista ja perijöistä tulee suhteettoman merkittäviä. Annan tästä vain yhden esimerkin koskien oikeudesta jälleenmyyntikorvauksiin ja sitä koskevasta direktiivistä. Te varmasti monet tiedätte, että, että jälleenmyyntikorvaus on prosenttimäärä huutokaupassa saadusta hinnasta ja tiedot osoittavat, että suurimmassa enemmistössä tapauksia – Suurin osa varoista päätyy perijöille ja vain 18 prosenttia menee eläville taiteilijoille. Toinen esimerkki liittyy tähän määräaikojen pidentämiseen. Tässä on ihan selkeä kylmä tosi asia, jonka mukaan määräaikojen pidentämisellä kakun jako. Se on, hoidetaan toisella tavalla ja enemmän menee kuolleille kuin eläville taiteilijoille. Tästä esimerkkinä Ruotsin tilanne vuodelta 1995. Aika samanlaisia vaikutuksia voidaan odottaa myös äänitallenteiden osalta. Rewarding dead, unproductive entities. Ei voi olla niin, että tekijänoikeuspolitiikan tavoitteena on palkita kuolleita, tuottamattomia tahoja, vaan meidän pitäisi palkita eläviä taiteilijoita. Meidän olisi komissiossa parlamentissa käsiteltävä asia niin, että elävät, että, että tämä kärsivä taiteilija käsite asetetaan omaan oikeaan kontekstiin. Oletan, että minun pitäisi myös tarjota joitakin ratkaisuja ennen kuin menen seuraavaan epämiellyttävään totuuteen. Kun vastataan aivan oikeutettuihin tekijöiden ja taiteilijoiden huoliin, meidän pitäisi kiinnittää huomiota sopimuksiin ja oikeuksiin, joilla automaattisesti otettaisiin tiettyjä lausekkeita sopimuksiin mukaan. Olisi ehkä myös hyvä ymmärtää että nämä yhteisvaluutajärjestöt ovat ikään kuin työmarkkina osapuolia eivätkä loppukäyttäjiä. Sitten siirryn kuluttajiin. In the 1990s we did a study on the effects of... teemme tutkimuksen äh, musiikkiteollisuuden digitalisoinnin vaikutuksista. Osana tutkimusta äh, kuulemme eri yrityksiä ja vallalla oleva strategia koski sitä, että sisältö suljetaan suljettuun piiriin ja kuluttajat pyritään saamaan kuluttamaan näitä tuotteita näillä, näillä, sulje, näissä, sul, näissä suljetuissa piireissä. Oikeus sanoa ei tuli interventioiden keskeiseksi osaksi. Kuluttajat eivät kuitenkaan seuranneet tätä uskoa, vaan vaan toimivat aivan toisin ja latasivat tietoja ja tiedostoja, eikä sitä ole vieläkään voitu pysäyttää. Kuluttajaa käyttäytymisestä on selkeä näyttöä siitä, että lataa, että ne, jotka lataavat eniten, ne myös kuluttavat eniten. Tähän liittyy viihde, niin henkilöiden viihdebudjetti miten se sijoitetaan niin, että saadaan kuluttajien rahat luovan teollisuuden taskuihin niin kuin haluamme, niin meidän on ymmärrettävä, kuinka kuluttajat tekisivät tämän päätöksen. Jos vain ruuvia käännetään, niin käytös ei muutu, vaan on, yrittäjät, on ymmärrettävä, miksi ihmiset tekevät valintoja. On vieläkin enemmänkin empiiristä näyttöä siitä, että jos kuluttajien oletuksiin vastataan ja tuotteita annetaan oikealla hinnalla, niin kuluttajat kyllä vastaavat. Toinen kohta kuluttajista koskee sitä, että kuluttajat pitävät tekijänoikeuksia ja sekä näitä he kuluttavat, mutta se, tämä voisi olla myös input uusia teoksia varten. En, minulla ei ollut aikaa äh, siirtyä musiikki sisältö. Tässä on sekä inputtia että outputtia monempiin suuntiin. On aika tärkeää, että ymmärrämme, että internet on paljon enemmän kuin tehokas kopiointi- ja jakelukone. No, mitä ratkaisuja sitten olisi siirrettävä ponnistelut kuluttajista kaupallisiinsa palveluihin, niin että liiketoimintamallilla voidaan seurata kuluttajia ja poikkeukset olisi käsiteltävä niin, että pohditaan, ovatko tekijänoikeuslaissa riittävät kannusteet vielä mukana. Ja tällaiset open-ended, ei-kaupalliset käytöt pitäisi myös mahdollistaa. Kolmas epämiellyttävä totuus koskee tekijänoikeuksia ja ei-käyttöä. Tässä on Paul Fieldin asiakirja Illinoisin yliopistosta. Ja tässä todetaan, että 1800-luvun loppuun teoksia on enemmän käytettävissä ja nykyään kuin 50-luvulla, vaikka aikaisemmin tuolloin 1800-luvulla julkaisuja oli paljon vähemmän voitaisiin odottaa, että kysyntä pikkuhiljaa vähenisi. Mm, Totta kuitenkin tuli uudelleen julkaistavaksi vuonna 1923 Yhdysvalloissa ilmiselvästi tiettyä materiaalia puuttuu, minkä pitäisi olla käytettävissä Täällä vielä enemmän tietoa. Empiiristä näyttöä on kyllä olemassa, jos tämä teitä kiinnostaa. Ratkaisuja sitten. Haluaisin ehdottaa, että aivan kuten tavaramerkkilaissa meidän pitäisi pyrkiä konsensukseen koskien ensimmäistä periaatetta, jonka mukaan oikeuksiin liittyy velvollisuuksia. Oikeudet, joita ei käytetä, ne, niin sen, siitä saattaa tulla seurauksia. Eh, ehkä niin, järke, niin merkittäviä vaikutuksia kuin laissa, jos esimerkiksi oikeutta ei käytetä viiteen vuoteen, niin oikeus voitaisiin vetää pois. Ehkä ei näin jyrkkiä sääntöjä, mutta varmasti on hyödyllistä luoda mekanismeja, joiden kautta voitaisiin vapauttaa käyttämättömiä oikeuksia ja teoksia. Se saattaisi olla hyväkin, jos oikeudet palaisivat tekijälle. Viimeinen epämiellyttävä totuuteni koskee näyttöön perustuvaa politiikkaa. Olin tässä valiokunnassa kulmistilaisuudessa viimeksi koskien äänina tallenteiden määräaikojen pidentämisdirektiiviä ja otin sieltä tuosta direktiivistä yhden artiklan se näytti aika viattomalta lausekkeelta aikoinaan. Musiikkitallenteen oikeudet umpeutuvat 70 vuotta sen jälkeen, kun tekijä on kuollut. Mutta myös muut tuottajat ja sanojen, sanoittajat huomioidaan tässä. Vähän näyttää aika viattomalta harmonisointiehdotukselta. Ja minä luin sen sellaisena, mutta tämän jälkeen on kuitenkin käynyt selväksi, että tämän lausekkeen takana oli lobby. Annan tästä esimerkin George Gershwin kuoli äh, paljon aikaisemmin kuin tämä toinen tekijä. Ja viimeisemmän, niin hän siis oli vuonna 1937 ja Irak vasta 80-luvulla. Ja näin ollen eurooppalaista rahaa siirretään tahoille, jotka eivät ole enää toimivia lainsäätäjänä. Emme ehkä aina oikein ymmärrä ehdotuksien taustoja, kun näitä ehdotuksia saamme. Sitten viimeinen asia. Useilla foorumeilla tätä on jo käsitelty. Kyseessä on Euroopan neuvotteluasema Vipossa ja millä perusteella – Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla erilaista politiikkaa ajetaan. Meillä pitäisi olla näyttöön perustuvat mandaatit ja olisi toimittava avoimesti. Sitten päätelmäni. on dignity and independence of the artist. The current Riippumattomuus ja arvokkuus nykyisessä puitteissa selkeästi painotetaan kuolleita tai taiteilijoita ja vanhoja äänitteitä kuluttajien osalta. Kuluttajien ja tuottajien käyttävien osalta tekijänoikeusjärjestelmällä pitäisi ruhkaista sellaista toimintaa, joka ei vaikuta tekijän oikeuksiin kannustajan, kannustimena. Ei käytöstä sitten tekijänoikeusjärjestelmä. Äh, on sellainen, jossa oikeuksiin pitää liittää myös velvoitteet. Onko sitten neljänneksi näyttöön perustuva politiikka mahdollista? Tietomme kasvaa nopeasti. Olen viitannut, viitannut tänään useisiin riippumattomiin tutkimuksiin. Ne tarjoavat kokonaisuudessaan aika ikävän kuvan. Usein seuraukset ovat turhia ja kalliita. Meidän on tehtävä valintoja, jotka eivät miellytä kaikkea. Gershwinin esimerkki osoittaa, että kaikilla toimilla on hyödytetään enemmän yksiä kuin toisia. Jos Euroopassa halutaan todella saada äh, tekijänoikeuspolitiikan johtajuus käsiinsä, äh, näillä reunoilla repistely ei paljon alta. We thank you, professor. Paljon kiitoksia, professori. Seuraavat 20 minuuttia kuuluvat professori Leonard de Bushille, joka on avustava professori Freie Universität Berliinissä. Olkaa hyvä, professori. Mr. Swoboda, Miss Costa. Äh, Herra Svoboda, Rova Kosta, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kutsusta tulla kertomaan ajatuksiani ja kertomaan lyhyestä selvityksestä, jonka tein raportista koski edellisen komission tekemää kuulemista, joka liittyy tekijänoikeuksiin. Aloittaisin sillä, että haluaisin sanoa, miten mielenkiintoisena ja pidän sitä, mitä edellinen puhuja sanoi, Martin Kretschmer. Olin pitkälti hänen kanssaan yhtä mieltä sekä substanssista, mitä hän sanoi, mutta myös siitä, miten ajankohtainen tämä kuuleminen on. Minun tapauksessani niin syy on siinä, että olen sitä mieltä, että vaikka on uusi komissio, joka on nyt vajat kaksi viikkoa ollut tehtävässään, se voi, olisi voinut tälläkin, voisi tälläkin järkevää hyödyntää ja korjata satos siitä, mitä edellinen komissio teki, ajatellen julkista kuulemista, joka pidettiin tekijänoikeuksista, ajatellen raportti, joka komissiossa tehtiin tästä kuulemisesta. Ja tämä on se, mihin tulen keskittymään omassa puheenvuorossani. Aluksi haluaisin kertoa, miksi minun mielestäni komission, miksi ylipäätään tarvitaan tähän komission raportin, vaikka tekijänoikeuslainsäädäntö on asioista, minun tarvitsee kertoa teille, että se on sellaista oikeudellista aineistoa, josta kiistellään, on kuitenkin peruslinja, josta kaikki voivat olla yhtä mieltä, että, että tekijänoikeus on tasapainottelua, eli se on itse asiassa otsik, otsake esityksestä, joka koskee eh, tekijänoikeuksia. Tämä on, eh, sanoisin, että kysymys on kahden tasoisesta tasapainottelutehtävästä. Toisaalta sen täytyy saada aikaan tasapaino saatavuuden ja suojeluvälisiä sitä, että voimme tutustua aiempiin teoksiin, joka mahdollistaa ilmaisuvapauden tekemään luovuuden. Ilman suojelua liikemallit, jotka perustuvat tekemykseen, olisivat tuhoon tuomittuja. Tämä on se, mitä Martin Kretschmann jo otti esille ja puhui paljon sitä, enkä jo mennä tässä asiassa yksityiskohtiin. Minä aion keskittyä toiseen osaan tätä tasapainottelua, joka minusta on erityisen tärkeä lainsäätäjille, jotka istuvat täällä. Se on tärkeää teille siksi, että sidosryhmät ja niiden intressit ovat se, minkä kanssa te olette tekemisissä, kun luonnostelette lakeja – ja tasapainottelu näiden sidosryhmien intressien osalta on se, mitä olen kiinnittänyt huomiota, kun analysoin komission raporttia liittyen tähän julkiseen kuulemiseen, joka koski tekijänoikeuslainsäädäntöä EU-ssa, ja minä sen sijaan puhun vastaussa vain raportista. Raportissa tämä analyysi on aika helppo, koska kuulemisessa vastauksia pyydet, vastaajia pyydettiin itse määrittäytymään johonkin sidosryhmään – Tärkeintä olivat lohkoajattajat, kuluttajat, sitten itse taiteilijat, insulaiset käyttäjät, kustantajat ja yleisötyöhtäjät, palvelutarjoajat ja erilaiset organisaatiot. Totta kai nämä vastaukset eivät olleetkaan täysin yhtä vilkkaita eri tahoilta, koska oli 11 000 viestiä, jotka komissio sai. Niistä suurin osa tuli viestien teosten tekijöiltä – mutta tässä sitten mukaan myöskin eri vidosryhmien edustajat, joten siinä mielessä raportti ei täysin valvo tätä äh, annettujen vastausten määrää, jotka on pyritty ottamaan huomioon. Ajattelen, että tämä sidosryhmien monimuotoisuutta on kysyttävä, mitä merkitsee tasapainottaminen äh, silloin, kun on kysymys tekijänoikeuksista. Martin Kretschmann, äh, jos me teki sen selväksi, että kyllä pelkästään niistä, jotka ovat teosten takana ja kuluttajat on olemassa hyvin erilaisia intressejä, jotka ovat eri tilanteissa esillä. Ja minä väittäisin, että tasapainottelu tekijänoikeuksien osalta merkitsee kompromissien löytämistä. Siis sellaista, että hyvä kompromissi jättää kaikki yhtä onnettomiksi. Tietysti tämä on pelkkää pelkästään heurestinen lähestymistapa ei tieteellinen, mutta missä tämä auttaisi meitä kahden kysymyksen esittämisessä, jotka ovat tärkeitä, kun uudistetaan tai muokataan tekijänoikeuslainsäädäntöä. Ensimmäinen on, miten tasapainoinen tai epätasapainoinen on tällä hetkellä eurooppalainen tekijänoikeuslainsäädäntö. Martin Kötsmeä sanoi, että se on epätasapainossa. Ja mitä voidaan sitten sanoa, mitä tässä kuulemisista tässä raportissa todetaan, mikä on sidosryhmien näkemys, jotka ovat olleet mukana keskustelussa – vaikka tekijänoikeuslainsäädäntö oli muuttunut EUn tekijänoikeusdirektiivin hyväksymisen jälkeen 2001, kuitenkin tasapaino edelleen on voinut muuttua huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana johtuen teknologisista muutoksista. Tämä ei ole mitään uutta tekijänoikeuslainsäädännössä, jos ajatellaan vaikka äänitettyä musiikkia, radioa, internettiä. Me olemme nähneet jatkuvasti olennaisia muutoksia tasapainossa, ja viime kädessä nämä muutokset teknologiassa ovat usein vaatineet sitä, että lainsäädäntöä on täytynyt uudelleen tasapainottaa. Toiseksi, jos me katsomme, että on huomattavaa epätasapainoa nykyisessä lainsäädännössä, mitä pitää tehdä uudelleen tasapainottamiseksi? Mikä on se suunta, joka pitäisi ottaa näissä toimissa, joilla pyritään samaan aikaan tasapainoon? Tämän kysymyksen käsittelemiseksi se arvioin uudestaan komission raportti, joka liittyy tähän julkiseen kuulemiseen tekijänoikeuksista. Se on sadan sivun yhteenveto 95 vastauksesta ja kokonaisuudessaan 11 000 viestistä. Siinä oli tiukasti noudatetaan kysymyslomakkeen linjaa, joka oli online-lomake, jossa oli 80 kysymystä, jotka oli jaettu 24 asiakokonaisuuteen. Ja kukin näistä kokonaisuudesta on, siinä on sitten nämä, näis, vieskin nämä yhdeksän aiemmin mainittua sidosryhmää. Minä olin siis tutkinut jokaisen asiakokoisen osalta, oliko niin, että jokin kuudesta ydin sidosryhmästä, jotka ovat nähtävissä tuossa kalvolla, loppukäyttäjät, islamiset käyttäjät, eli kirjastot, museot ja arkistot, palvelujen tarjoajat, välittäjät, esittäjät – kollektiiviset hallintoorganisaatiot tai kustantajat ja muut, näkevätkö tarvetta muuttaa vai oletko tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään? Tämän näkyväksi tekemiksi minä olen nyt värittänyt myös sanoksi vihreä merkitsee sitä, että, että muutosta tarvitaan. Jokin konkreettinen tekijänoikeus muutos, esitys, joka on tehty tässä kuulemisessa. Toinen merkitsee sitä, että punainen merkitsee sitä, että ollaan tyytyväisiä valitsemaan tilanteeseen, eikä nähdä tarvetta toimintaan EU-tasolla. Ja keltainen niiden osalta, joissa vastaukset eivät olleet selviä tai eivät itse asiassa edes liittyneet tekijänoikeuksiin. Nyt haluaisin kolmella konkreettisella esimerkillä osoittaa, mitä tämä analyysi näytti. Yksi kysymys olivat kaksi kysymystä, jotka liittyvät tällaisiin poikkeuksien alueellisuuteen. Muuten muissakin tapauksissa loppukäyttäjät, itsenäiset käyttäjät, kuten kirjastot, arkistot ja museot, näkevät ongelmia ja tässä mielessä näkevät, että on tarvetta koordinoituihin sääntöihin. Palvelujen tarvittajat, välittäjät, heillä on erilaisia näkemyksiä asiasta, mutta voi nähdä, että tekijöillä, etujen valvojilla ja kustantajilla on näkemys, että nämä eivät ole mikään ongelma, nämä alueelliset poikkeukset. Toinen esimerkki, tilanne on samannäköinen, jos katsotaan esimerkiksi konkreettisia esityksiä, jotka liittyvät esimerkiksi uusiin poikkeuksiin, käsivälimisten eh, tekstien ja eh, datan käsittely, eli onko tarvetta ottaa rajoituksia, jotka liittyvät tähän EUn tekijänoikeusdirektiivin. Nyt eh, isolliset ja loppukäyttäjät näkevät tarvetta muutoksiin, mutta sen sijaan tässä jälleen kerran tekijät ja tuottajat ovat tyytyväisiä. Jossakin tapauksessa tämä puujokuntakaan ei sitten päde. Mitä tulee sitten oikeudenmukaiseen esittäjien ja te- tekijöiden korvauksiin, ehkä tämä on mielenkiintoista teille, että kaksi suuntaryhmää, esittäjät ja loppukuluttajat, selvästikin näkyvät olevan yhtä mieltä, nyt ollaan yhtä mieltä ainakin tässä mielessä, että olisi apua siitä, että on lainsäädännöllistä toimintaa EUn tasolla oikeudenmukaisen oikeudenmukaisten korvausten takaamiseksi. Tämä on asia, joka liittyy johtopäätöksiin, jotka Martin Kretschmer mainitsi, joka liittyvät näihin esimerkiksi jo kollektiivisiin sopimuksiin ja niistä neuvottelemiseen. Ja tässä sen sijaan taas eivät kustantajat ja tuottajat näe mitään tarvita muutoksia. Ne olivat siis konkreettisia esimerkkejä. Jos me katsomme sitten tätä suurta kuvaa, joka tästä syntyy, tästä analyysistä, jos katsotaan kaikkia 24 asiakokonaisuutta ja sitä, miten eri sidosryhmät näkivät, olivatko ne uudistusten kannalta tai sanovat, että kaikki on hyvin. Tulos ei ole kokonaisuudessaan yllättävä, mutta selkeä. On selkeä jakolinja tekijänoikeus sidosmien osalta, mitä tulee loppukuluttajiin ja installaisen käyttöön, jotka ovat sen puolesta, että tapahtuu uudistuksia. Ja sitten ovat tuottajat, kustantajat, kollektiiviset hallintaorganisaatiot ja esittäjät ja tekijät, jotka ovat taas sitä vastaan. Tämä olisi muutoksia näkyvät nykyisen hyväksi. Ja Toisessa päässä siis tämä voimme nähdä tuottajat ja toiminnan harjoittajat, jotka ovat, ovat sitä mieltä, että nykyinen esit- tekijänoikeus oikeus säilyisi muuttamattomana eikä siinä puhuta samalla tavalla näkivät tämän pitkälti myöskin itse tekijät ja esittäjät ja kollektiiviset hallintaorganisaatiot. Sitten nämä kaksi alkukysymystä, jotka minä esitin. Tämä analyysi antaa ymmärtää, että nykyinen tekijänoikeus EU:ssa on epätasapaino. Jos toinen osapuoli on täysin tyytyväinen valitsemaan tilanteeseen ja toinen taas on erittäin tyytymätön, se ei ole tasapainoinen tilanne. Ainakaan minun mielestäni tämä on varmasti jotain sellaista, mistä voisimme olla yhtä mieltä. Mikä suunta pitäisi sitten ottaa tässä tasapainottamisessa? Jos katsoo tätä selvitystä, voi oppia jotakin suunnasta. Ja ehkä tämä on osa nyt, vaikka äh, hiukan epämukavaa, koska tämä edellyttää sitä, että lainsäätäjät joutuvat valitsemaan puolensa. Jos halutaan saada aikaan uudestaan tasapainoa tekijänoikeuksissa, ei voi tehdä kaikista tyytyväisiä, mutta toivottavasti kaikista yhtä lailla tyytymättömiä. Ja se merkitsee sitä, että tässä mielessä täytyisi katsoa, että ainakin jonkinlaisia uudistusponnisteluja tarvitaan, jos ajatellaan loppukäyttäjä ja institutionaalisia käyttäjiä. Jos halutaan sitten katsoa yksityiskohtia tämän analyysissä, niin nämä ovat kaikki julkisesti saatavilla. Minä en, en tarvinnut edes kaikkia 20 minuuttia, niin, mutta toivottavasti saatoin kuitenkin välittää viestini teille. Uh, we thank you, professor, uh, Paljon kiitoksia professori Dobush tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja tiedoista. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron seuraavaksi 80 minuutiksi Burak Osgenille, joka on vanhempi laillinen neuvontaantaja Euroopan tekijöiden ja säveltäjien etujärjestössä Gesakissa. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Juria Kuultovaliokunnille siitä, että olette tämän kuulemisen järjestäneet. Näkyykö esitysruudulla ongelma? Okay, first of all, couple of words about GESAC. Aivan aluksi muutama sananen GESACista. GESAC edustaa 34 tekijäjärjestöä Euroopan unionissa ja yli miljoonaa oikeuksien haltijaa sekä musiikki AV visuaalisella että kirjallisella alalla ja musiikin julkaisijaa ja 61 prosenttia tuloista korata kerätään globaalin kollektiivisen hallinnoinnin kautta. Huolimatta näistä numeroista emme kaikkia tekijöitä edustaja, siksi haluaisin aloittaa puheenvuoroni tekijöiden itsensä näkökulmilla copyright-kysymyksiin liittyen ja liittyen siihen, kuinka tärkeää tekijänoikeus hänen urallaan on ollut.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 wanted to make sure actually haluaisimme todellakin varmistaa sen, että täällä saamme tekijöiden äänen kuuluviin, mutta valitettavasti teknistä syystä se ei tainnut olla aivan mahdollista. Aluksi me pyrimme tämän varmistamaan, kyllä. Voimmeko nyt palata tähän esitykseemme? Joka tapauksessa monet tekijät ovat kertoneet, kuinka tärkeää tekijän oikeudet ovat olleet heidän elämälleen ja heidän ammatilliselleen uralleen. Ja tämähän puhuu puolestaan. Eräät tutkimukset ovat äh, hiukan teoreettisia mielestäni, kun päästään päämäärään jo ennen kuin tutkimusta on tehtykään. Meidän tarkoituksemme on varmistaa se, että tekijät saavat kohtuullisen palkkion ja että kulttuuri- ja luovan alan toimijat voivat yhä toimia, että ala kasvaa. Tämä vaikuttaa koko digitaaliseen talouteen, josta nyt ollaan keskusteltu erittäin paljon. 56 prosenttia eurooppalaisista käyttää internetiä kulttuuritarkoituksiin, 9 kymmenestä seuratuimmasta videosta YouTube-palvelussa on musiikkivideoita 90 prosenttia kuluttajista katselee videoita internetin yli myös elokuvia. Tämä on siis valtava osa taloutta. Sen sijaan, että me tässä vertailisimme eri talo- teollisuuden aloja, meidän tulisi tarkastella koko digitaalista taloutta ja sen osasia. Kuinka voimme näin toimia? se, että meillä on tekijänoikeuksia varten äm, bankat, lailliset puitteistot, tämä on jotakin, mikä on kulttuuri- ja luovien alan teollisuudelle erittäin tärkeää. Hyvin usein me kuulemme, että kuluttajat haluavat saada pääsyn näihin tuotteisiin, olivat he missä tahansa. Tämä on hienoa, tämä on myöskin hienoa tuottajille, mutta tähän liittyy monialueen lisensointi, rajat ylittävä saatavuus ja kuljetettavuus. Nyt jos tarkastelemme tilannetta, missä olemme menossa monialueellisen soinnin suhteen, me olemme hyväksyneet oikeuksien kollektiivisen hallinnollinen direktiivin, joka liittyy online-käyttöön musiikkituotteiden osalta, ja tässä tarkoituksena on rohkaista monialueista ja monilistaista lisensointia tekijänoikeuksien suhdalta tämä monialueinen lisensointi hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Vuonna 2013 Euroopan komissio komission Licenses for Europe musiikin alaryhmä lakkautettiin sillä tuolloin todettiin, että tässä asiassa keskustelua ei enää tarvinnut jatkaa. Meillä on jo noin 300 000 ähm, verkkovälitteistä musiikkipalvelua, jotka 30 miljoonaa kappaletta lisensoidusti välittävät Euroopassa. Meillä on pitkän aikavälin menestystarina myöskin audiovisuaalisella sektorilla ja olemme havainneet, että kun toimijat haluavat investoida rajat ylittävästi äh, monialueisia äh, lisenssejä saadaan aikaan. Ja tässä lainaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion äh, huomiota. Meillä on noin 3000 tilausvideopalvelua ja erilaisia liiketoimintamalleja tämän tyyppisellä alalla Euroopan unionissa. Jos tarkastelemme sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, voimme sanoa, että meillä on monia Euroopan laajuisia palveluja, sitten pilvipalvelutyyppisiä palveluja, kuten iCloud, ja hiljattain ollaan tehty suositus julkis levittäjätahojen kanssa ja me olemme kaupallisella sektorilla neuvottelemassa samantyyppisistä sopimuksista. Olemme havainneet myöskin, että meillä on todellisuudessa Euroopan laajuisten lisenssien kysyntää, joka riippuu saatavilla olevasta repertuaarista. Meillä on 30 toimia tietyissä maissa, kuten Saksassa ja tietyissä maissa, kuten Itävallassa, nolla toimia kaiken kaikkiaan. Markkina kasvaa ja eurooppalaiset markkinat kypsyvät. Meidän tulee tarkastella sitä, kuinka voisimme edetä terveellä tavalla. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy tarkkailla kollektiivisia lisenssejä ja sitä, kuinka ne voivat tätä repertuaria hallinnoida, kun tarkastellaan Spotifyta, Deezeria ja vastaavia palveluja ja internetin yhteydessä. Niitä voidaan käyttää kaikkialla Euroopan unionin alalla. Ähm, Ja tilanne on samantyyppinen visuaalisissa taiteissa, e-kirjoissa ja ähm, lehdissä. Niillä on lisenssit sisällön levittämisen ympäri Euroopan unionin ja tämän ja tilaajapalvelujen kohdalla mahdollista on myöskin viedä ne rajat ylittävästi rajan yli. Kun tarkastelemme tilannetta, huomaamme pitkällä aikavälillä servat syyt sille, miksi nämä pan-eurooppalaiset, yleiseurooppalaiset ratkaisut ovat suosittu ratkaisu. Spotify Italiassa pääsi käyntiin vasta kaksi vuotta lisenssien luomisen jälkeen, sillä sen tuli sopeutua markkinoille, jotka eivät ole samanlaiset kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Saksassa samantyyppisiä tilanteita on esimerkiksi roamingin ja laajakaistan leveyden kohdalla ja olemme myöskin havainneet, että sekä työlainsäädäntöön että verotukseen liittyvät ongelmat ovat suuria startup-yrityksille, jotka haluaisivat laajentaa toimintaansa rajat ylittävästi. Ja sitten haluaisin keskittyä näihin rajoihin. Ihmiset haluaisivat saada äm, kulttuurituotteet saatavilleen kaikissa mahdollisissa muodoissa. Tässä kun tarkastelemme tilannetta, meillä on äh, startup-yrityksiä ja palveluja, jotka ähm, tarjoavat äh, ladattavaksi tai seurattavaksi erilaista sisältöä ja tämän suhteen meillä on hyvin paljon lisensointia jo olemassa, kuten mainitsin. Toisaalta meillä on ähm, pienen, pieniä toimijoita, äh, yksityisiä henkilöitä, ja nämä toimijat ovat tärkeitä. Yhteiskunnalle esimerkiksi kyseessä ovat opiskelijat, pienet yritykset tai yhteisöhankkeet ja luonnollisesti institutionaaliset toimijat, kuten kulttuuriperintötoimijat ja koulut. Ja me olemme tällä hetkellä myöskin olema, mukana Euroopana Euroopan digitaalisen kirjaston musiikki-osiossa. Äh, Tarkoitus on saada äh, tämä sisältö internetiin British Libraryn ja monien muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tässä tarkoitan sitä, että mm, tämä osoittaa, että tekijöiden mm, Oikeuksia ei ole pakko polkea, jos halutaan tämä sisältö saataville, mutta me tarvitsemme mukaan ottavaa ja helppoa pääsyä ja kollektiivista lisensointia Tämä helpottaa käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden tilannetta, kun säännöt ovat joustavat. Äh, ne ratkaisivat ongelmat, joita meillä on nykyisin yhteiskunnassa äh, ja äh, tuottajien osalta. Kuulemme usein tämän Creative Destruction, luovuuden tuho, tormin. Tämä olisi kuulemma syy heikentää mm, levitystä, mutta tämä ei itse asiassa äh, tässä kyseessä ei itse asiassa ole se, että tuhotaan markkinat. Kyseessä on se, että käytämme teknologiaa sisällön levittämiseen ja pääsyn luomiseen ja näin saavutetaan itse asiassa kuluttaja. Lähetystapa, joka perustuu siihen, että vain otetaan ja levitetään ilman tuottajan tekijän lupaa ja ilman korvauksia heille olisi hyvin tehoton toimintamalli, sillä se tuhoaisi tuotantoportaan ja nämä myöskin veroa maksavat työpaikkoja luovat yritykset, jotka pyrkivät toimimaan. Tämän vuoksi luvan ja korvauksen lupakorvausta ei pidä nähdä jäädyttävänä tekijänä. Tarkoituksena on taata toimintaolosuhteet, jotta meillä olisi mahdollisimman laaja valinnan vara tasapuolisen ehdoin, mahdollisimman kohtuullisin hinnoin. Ja haluaisin myöskin käsitellä ähm, seuraavia haasteita, äh, mitkä sitten ovat tasapuolisen äh, digitaalisen talouden haasteet. Me kaikki luonnollisesti olemme sitä mieltä, että tiettyjä huolia tulee käsitellä jälleen kerran. Tässä yhteydessä me olemme kääntyneet tekijöiden puolen. Toivottavasti nyt heidän äänensä kuuluu paremmin. Such a fundamental change that um,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 I mean, and we can't negotiate with Spotify. Ah, okay, I think it's going to continue like that. No, jatkamme myöhemmin tästä asiasta, mutta oli hienoa, että voimme tekijöitä itseään kuulla ja me pyytäisimme kahta asiaa. Minä pyydän hiukan aikaa vielä aikana niin meinaa loppua. Ensimmäinen on se, että me säilytämme ja ajamme reiluja korvauksia tekijöille, erityisesti äm, uusilla äm, yksityisen kopioinnin aloilla. Parlamentti on hyväksynyt mietinnön tämän vuoden alussa tähän asiaan liittyen, yksityisen kopi- kopiointiin liittyen. Ja siinä mainitaan, että äm, myönteinen sykli haluttaisiin säilyttää. Sitten toinen asia on tietynlainen virtahepo olohuoneessa. Äh, tämä liittyy asioihin, joita me olemme kuulleet. Meidän täytyy uudelleen tasapainottaa digitaalisen talouden virta. Tällä tarkoitamme sitä, että nykyisin meillä on tahoja, jotka hyötyvät valtavasti äh, vuosien äh, luovan tuon tuloksista nettisivuillaan ja foorumeillaan, mutta ne piiloutuvat eh, kauppadirektiivin taakse vähentääkseen korvauksia, jotka maksetaan eh, tekijöille. Tämä onkin siis haaste politiikan tekijöille Euroopan unionissa, jotta eh, tämä välikäsien arvonsiirron kysymys saataisiin ratkaistua. Tämä on ollut myöskin äm, Euroopan luovan agendan aiheena kasvuksi ja työpaikoiksi. Sitä käsiteltiin aikaisemmin tässä kuussa. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroa. Toivottavasti saan myöskin mahdollisuuden paneelin aikana esittää muutamia ajatuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Voisitko sammuttaa mikrofonin? Seuraavana Isabel Feldman, varapääsihteeri Audiovisuel de Parisista, tulee puhumaan meille taiteiden ja kirjallisuuden alan äh, tekijänoikeuskysymyksistä. Olkaa hyvä. Bonjour. Hyvää päivää. Aivan ensiksi haluaisin kiittää oikeudellisten asioiden ja kulttuurin valiokuntia tästä kutsusta tulla antamaan oman näkemykseni tähän tärkeään asiaan, joka koskee tekijänoikeuksia Euroopan komission kertomuksen jälkeen. Olen tässä juuri kuunnellut erityisen tarkkaan edellisiä puhujia Kretschmeria ja varsinkin, niin haluaisin yhden huomion esittää heti. Ei pidä unohtaa sitä, että tekijänoikeus koskee omaisuuteen kohdistuvaa oikeutta, siis se on hyvin keskeinen oikeus. Meillä on sanottu myös, että tässä olisi epätasapainoa, koska luovien tekijöiden ja sijoittajien intressit sotketaan toisiinsa. Halusin, halusin sanoa, että sehän on oikein hyvä, että nämä sotketaan toisiinsa, koska kun näillä aloilla tehdään työtä musiikin alalla tai AV-aloilla, tiedämme erittäin hyvin, että yksinään luova tekijä ei voi antaa työlleen muotoa ilman sijoittajia, eli tuottajia, jakelijoita ja tässä tapauksessa luova työ olisi pelkästään idean tasolla, tasolla ilman näitä muita tahoja, eivätkä, eikä se päätyisi kuluttajille – joten ei tässä ole mikään, ei tämä ole osoitus epätasapainosta näillä markkinoilla, kun sanotaan, että luovan työntekijöiden intressit yhtyvät sijoittajien intresseihin, vaan tässä on ikään kuin ketju, joka johtaa luovan työn menestykselliseen toteuttamiseen. Tämän huomion halusin ensinnä esittää koskien professoreiden Meitzer ja Dobushin esityksiä. Tänään minulta on pyydetty kantaa AV-alan tekijänoikeuksiin ja mielelläni tämän teen. Julkinen kuuleminen ja kertomus on nostanut useita kysymyksiä ja haasteita tältä alalta esille kolmeen. Olen erityisesti kiinnittänyt huomiota ensinnäkin eh, kuinka tämän tekijänoikeus niveltyy koko ajan muuttuville markkinoille, joissa jatkuvasti tehdään innovointia. Ja kuinka, onko tämä oikeuksien alueellisuus vaikeus, joka vaikeuttaa se pääsyä? Ovatko kuluttajat oikeassa, kun pyydetään tekijäoikeuksien uudistusta AV-alana oikeuksien alueellisuuden takia? Ja kolmas kysymys, millainen ratkaisu voitaisiin löytyä, löytää tähän merkittävään taiteilijoiden ja tulkitsijoiden tekijöiden vaatimukseen saada lisää palkkioita, joka tulisi lisäksi sopimusperusteisiin palkkioihin juuri siksi, kun heidän teoksiaan niin laajasti levitetään nyt digitaalisella tasolla, jolla on valtavat vaikutukset. Tänään haluaisin puhua teille oikeuksista, alueellisuudesta ja lisäpalkkioista mahdollisesti. Euroopassa tekijänoikeus on harmonisoitu. Komissio antoi tiedonannon toukokuussa 2010 koskien Euroopan digitaalistrategiaa ja tämän jälkeen Euroopan komissio on hyväksynyt useita lainsäädäntöehdotuksia. Meillähän on useita direktiivejä tullut vuoden 2010 jälkeen koskien tekijänoikeuksia, orpoteoksia, kollektiivista hallinnointia. Meillä on yhteinen perusta tätä alaa varten. Tämä on hyvin vahva yhteinen perusta ja se on myös riittävän laaja voidakseen olla joustava ja yhteensopiva kansallisen lainsäädännön kanssa. Tietenkin subsidiariteettiperiaatteen nojalla eh, voidaan toimia ja tämä perusta sopeutuu kyllä myös alueellisuuteen, territoriaalisuuteen. Tänä päivänä näkemykseni tekijänoikeuksiin on se, että kyseessä on oikeudenala, joka on sopeutunut markkinoihin, se on riittävän joustava – ja se on riittävän laaja niin, että se voi välittömästi sopeutua jatkuviin innovointeihin digitaalisen eh, teknologisen edistymisen mukaan, koska eh, e-, eihän, ainahan on niin, että teknologian kehitys menee kovasti eteenpäin ja, on on ja uusien tekstien hyväksymisen kanssa ei koskaan oikein voida pysyä sinne perässä. Uusien tekstien on oltava vakaita niin, että markkinatoimijat voivat järjestäytyä ja järkeistä toimintaa. Tänä päivänä Markkinat ovat tähän tilanteeseen sopeutuneita. Ja kun puutteita ja hämärjäyksiä lainsäädännössä ilmenee, niin ei pidä unohtaa, että meillähän on eu tuomioistuin, joka voi täydentää ja tulkita epäselviä kohtia, huomioida erilaisia käyttöjä ja tekstejä ja voi tulkita tekstejä omalla tavallaan ja paikata näin mahdolliset puutteet, joita nykyisissä teksteissä saattaa olla. Eli ei epätasa painoa mielestäni, vaan pikemminkin kyseessä on joustava oikeus, jonka myötä voidaan palvella kuluttajien oikeuksia. Minusta on merkittävä selkeyttää tätä. Sitten tämä territoriaalisuus, alueellisuusperiaate Euroopan komissio on todennut, että äh, AV-tehosten lisensiointi tehtiin aluekohtaisesti ja tällainen alueellisuus on johtanut siihen, että loppukäyttäjät ovat väärin ymmärtäneet, että tekijänoikeus olisi jotenkin este sisämarkkinoiden toiminnalle ja että sitä pitäisi uudistaa. Haluaisin esittää tästä kuusi toteamusta. Ensimmäinen niistä missään Euroopassa laissa ei käännetä, ei kielletä useaan valtiolle myönnettäviä lisenssejä. Toinen toteamus, tekijät ja taiteilijat AV alalla helpottavat sisältöjen liikkumista ja leviämistä sopimussuhteissa koko maailman oikeuksien ajaa, ajaksi. He siis aivan alusta asti helpottavat tätä levittämistä. Sitten kolmas toteamus, kulttuuriset ja kielelliset erityispiirteet rajoittavat sisämarkkinoilla usean valtion kattavien lisenssien kysyntää. Ensimmäinen syy tässä on ensin se, että Mehän tiedämme, että kulttuurien monimuotoisuus on Euroopan rikkaus. Saman aikaan komissio mainitsee, että kuitenkin tämä estäisi sitten monen alueen, monen valtion lisenssit. Emmehän me voi kuluttajia muuttaa. Saattaa olla, että, on, että jotkut kuluttajat, jotka ovat vastanneet, ovat tekin kansainvälisesti toimivia. Minä, minun viitekehykseni ovat ranskalaiset kuluttajat. En tiedä muiden alueiden tapauksia, mutta jos Ranskassa pyydetään esimerkiksi usean valtion kattavaa lisenssiä ohjelmaa Plybellä Viinin. Se olisi aika erikoista, koska tämä tapahtuu lähinnä Marseille pienessä kylässä ja kaikki tämä on, nämä tapahtumat ovat hyvin tyypillisesti ranskalaisia ja vastaavat sekä kielellisesti että kulttuurisesti Ranskan tilannetta. Nämä, tämän tyyppiset kielelliset ja kulttuuriset erityispiirteet johtavat siihen, että on hyvin vähän usean valtion alueen kattavia lisensiointipyyntöjä. Pyyntöjä ainoastaan silloin, kun kieli jaetaan tai, tai tällainen kulttuuriympäristö jaetaan. Tällaisia kokonaan koko Euroopan kattavia lisensiointeja ei siis ole johtuen kunkin maan kulttuurista kieli erityispiirteistä. Neljäs toteamus koskee sitä, että yksinoikeus on vastapaino ennakkorahoitukselle. Se on välttämätöntä alueen alueiden aluekohtainen markkinoiden segmentointi johtuu alueellisista yksinoikeussopimuksesta, jotka ovat aivan välttämättömiä. Musiikkialalla on jo useat alat kattavia lisenssejä. Täällä esimerkiksi äänitallennealbumin tuotantokustannukset ovat paljon pienemmät kuin elokuvan tai televisiosarjan kustannukset ja voisin antaa lukuja. Esimerkiksi fiktio, sarja fiktiolla yhden jakson tuottaminen maksaa noin 710 000 euroa 52 minuuttia. Jos sarjassa on 6 tai 8 jaksoa, niin keskimääräinen budjetti olisi 5 miljoonaa euroa. Nämä 5 miljoonaa fiktiosarjaa varten rahoitetaan 70 prosenttisesti kans, kansallisesta budjeteista. Toki halutaan vastata kuluttajien odotuksiin, ja mukaan lukien nämä kulttuuriset erityispiirteet. Ja kun sisältöä kierrätetään sisämarkkinoilla, niin nämä kulttuurierityispiirteet rajoittavat näitä mahdollisuuksia. 8 prosenttia tulee sitten muualta ja tuista loput. Näin siis eh, tällainen alueellinen lisenssikysyntä muodostuu, eikä niinkään eh, haluta usean valtion alueen kattavia lisenssejä. Ranskassa äh, elokuva maksaa noin 4,8 miljoonaa. Sen rahoitus tulee tuottajalta 89, 29 prosenttisesti, 24 prosenttia kansallisilta jakelijoilta ja 22 prosenttia ulkomailta. Tietenkin tuotteita pyritään niiden tuottoa pyritään lisäämään niin, että vastataan kuluttajien odotuksiin aika harvoin. Minä itsekään ehkä katson niinkään englantilaisia sarjoja, vain haen on ranskankielisiä filmejä. Onkin, tässä palaankin sijoittajien ja tekijöiden yhteisiin intresseihin. Se on välttämätöntä, jotta luova ajatus voisi toteutua ja menestyä. Sitten viides toteamus. Puhumme kulttuurisista erityispiirteistä. Sisämarkkinoilla meillä ei ole Euroopan kattavaa jakelijaa, jolla olisi rahoituskapasiteettia ostaa oikeuksia kaikille – Euroopan alueille. Ainoat Euroopan kattavat toimijat ovat globaaleja toimijoita, GAFA eli Google, Apple, Facebook ja Amazon. Heiltä löytyy kyllä keinoja. Näin ollen eurooppalaiset tuottajat voivat päättää pikkuhiljaa, ja tämä on alkanut jo, Ranskan tapauksia on jo, merkittävää elokuvan tuottajaryhmä on ryhtynyt tuottamaan kansainvälisen levityksen tarkoitettuja ohjelmia. Näin globaalit toimijat voivat niitä ostaa. Tähän liittyy toinen haaste, nimittäin hinnoittelu. Koko tämä alueellisuus liittyy taloudellisiin kysymyksiin eikä tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeudet ei ole mitenkään este usean valtion kattaville lisenssioille, lisensseille. Meillä on kuitenkin kulttuurisia erityispiirteitä, eikä näin ollen Euroopan kattavilla hoilla ole mahdollisuuksia rahoittaa tällaisia hankkeita voitaisiin ehkä katsoa, olisiko mahdollista tehdä poikkeuksia esimerkiksi kilpailuoikeuteen niin, että kuluttajien edun nimissä olisi mahdollista ryhmittäytyä ja näin liittyä nämä ongelmat. Kuitenkaan nämä ongelmat eivät liity tekijänoikeuksiin, vaan taloudellisiin tekijöihin, joka tapauksessa tekijöihin, jotka eivät liity tekijänoikeuksiin. Esimerkkinä haluaisin todeta, että luin lehdistöstä juuri, että Netflix Netflixillä on kaikilla maailmassa 48,35 miljoonaa tilaajaa, Canal Playllä taas 330 000. Kuinka Canal Play voisi ostaa koko Euroopan alueelle samaa katalogia samaa kysyntää varten? Ohjelmat ovat kuitenkin erityis, erityisiä, eikä niitä välttämättä edes kuluttajat haluavat haluta. Sitten ei pidä sotkea toisiinsa saatavuutta, siirrettävyyttä ja yhteentoimivuutta. Sanoisin, että kaikkia kaikkialla ja kaikkea koskien saatavuus tarkoittaa äh, saatavuutta kaikkeen sisältöön. Ensimmäisenä haluaisin, että kaikki olisi saatavilla kaikille, ja, mutta tähän liittyy taloudelliset kysymykset, eivätkä juridiset kysymykset. Sitten siirrettävyys, mehän näimme, että ei tekstiä tarvitse mutta Meillä on hyvin myönteinen esimerkki työryhmästä License for Europe-asiassa. Siinä on tehty sitoumuksia, jotta oikeudenhaltijat tekisivät yhteistyötä siir- siirrettävyyden parantamiseksi SVODn ja VODn osalta. Ja tehän tiedät, että yhteentoimivuustaso on asia, joka eh, riippuu vain teollisuudesta ja tässä tekijänoikeuksilla ei ole osaa eikä arpaa. Joten tästä haluaisin muistuttaa, että tekijänoikeudet ei ole e- este usean valtion alueen kattaville lisensseille, eivätkä ne ole syypää hankaluuksia, joita kuluttajilla on. Me olemme täällä kaikki kuluttajia, me kaikki haluaisimme kaiken ja käsimme kaikkialle mahdollisimman halvalla, mutta näin ter- tärkeällä oikeudella ei voida tehdä mitä tahansa. Nyt haluaisin lyhyesti käsitellä vielä Äh, näitä oikeuksia. Meillä on kyllä riittäviä oikeuksia. Tallennusoikeudet ovat riittävät oikeuksien kestosta sitten hieman. Meillä on eriävää kohtelua muusikkojen ja esiintyjien ja AV-toimijoiden välillä. Euroopan komissio te, teki, äh, sen oli pitä, olisi pitänyt tehdä vaikutuksen arviointi jo 2012. Kaikkien etujen mukaista olisi se, että tällainen tutkimus todella tehtäisiin. Joka tapauksessa mm, oikeuksien suoja aikojen äh, hormonisointi helpottaisi yhteisvalvontajärjestöjen oikeuksien valvonta. Sitten poikkeuksista poikkeuksien määrää ei pidä ehkä lisätä. Direkti, direktiivissä on jo lista, jota voitaisiin pitää tyhjentävänä ja subsidiariteetillä ja tätä paljon liikkumavaraa jäsenvaltioon. Haluaisin vielä palata tähän palkkauskysymykseen. Tekijöiden, tulkitsijoiden ja muiden palkkitseminen sitä olisi lisättävä digitaalisuuden myötä. Tämä on täysin ansaittua, koska ei ole mitään syytä sille, että kun AV- tai musiikkiteosta hyödynnetään, ettei siitä tulisi mitään palkkausta ja palkkiota vastapanoksena. Ne on erilaisia vaatimuksia. Hyvin voimakkaasti tekijät ja tulkitsijat vaativat palkkausta, joka perustuisi, joka olisi tällaisen palkkio-oikeus, joka todella mahdollistaisi sopimukseen lisää palkkion, joka olisi käytön mukainen ja sitä tässä on eurooppalaisia tekijöiden järjestöjä, SA-järjestö, eurooppalainen järjestö, jossa ovat mukana tekijänoikeuksien hallinnointiyhtiöt, sitten on kansainvälinen tekijöiden järjestö, Nämä ovat hyvin edustavia järjestöjä, jotka pyytävät luovuttamattomia palkkio-oikeuksia, jotka ovat suhteessa teosten käyttöön ja jos olisi kaksinkertainen mekanismi pohjana ensinnäkin direktiivi 9200 ja direktiivi 2006 jossa tästä asiasta puhutaan, niin tätä voitaisiin hallita kollektiivisesti tai sitten jakelija voisi suorittaa nämä maksut. Ja tätä voitaisiin kollektiivisesti hallinnoida, jotta voitaisiin tasapainoittaa tekijöiden ja taiteilijoiden heikompaan neuvotteluasemaan. Sitten on toinenkin ehdotus, jota on ehdotettu. Se koskee SSNmiä. Tämä olisi kor, korvaava palkkio, jolla korvattaisiin eri musiikillisten sisältöjen käyttöä sekä musiikkialalla että AV-alalla Nämä ovat tärkeitä ja siksi haluaisin muistuttaa näistä neljästä ehdotuksesta. Tässä on kolme eurooppalaista ehdotusta, yksi ranskalainen ja kaksi merkittävää akseli, eh, joiden kautta halutaan palkita vielä, eh, antaa lisäpalkkioita näille taiteilijoille. Palkkio-oikeus edellyttäisi pientä uudistusta tekijänoikeuslakiin, niin jos eh, direktiiviä 2006-116 tulkittaisiin hyvin laajasti, niin tämä voitaisiin jopa välttää, koska direktiivi 2016 puhuu kohteiden vuokraamisesta ja se käsittelee aikakautta, jolloin digitaalista levittämistä ei vielä ollut olemassa. Jos nyt kuitenkin voitaisiin tällä lainauksella ja vuokraamisella kattaa myös se dematerialisoidut tuotteet, niin ei tarvitsisi edes uudistaa näitä direktiivejä. Tätä on tietenkin pohdittava vielä lisää, mutta joka tapauksessa päätelmäni on se, että tekijän oikeudet eivät muodosta estettä, eivätkä eh, rajat ylittävä saattavuus myöskään ole este kuluttajien tarpeita ajatellen. Meidän on löydettävä taloudellisuutta kentältä ratkaisut? Pitäisikö markkinoiden antaa säännöllä itse itseään ainakin lyhyellä aikavälillä, niin että nähtäisiin kuinka toimijat sijoittautuvat, kuinka ne sopeutuvat sen sijaan, että avataan koko paketti ja uudistetaan koko eh, systeemi eh, ja samalla heikennetään järjestelmää, kun se on kuitenkin hyvin keskeinen oikeus. Eh, the next. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Jean-Noël Trunk joka on pääjohtaja tekijöiden, säveltäjien ja musiikin alan tuottajien järjestössä. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja, hyvä valiokunta, haluaisin kiittää teitä hyvin paljon siitä, että olette tämän äh, paneelin ja kuulemisen järjestäneet. Ja haluaisin korostaa, kuten äh, puheenjohtaja Kusta sanoi, sitä, että tämän kuulemisen otsikko tekijänoikeuksien kehitys tulevaisuudessa Euroopassa voisimme nähdä ähm, suoran synonyymin tässä ähm, Euroopan äh, luovien alojen kehitykselle Euroopassa. Olen tässä, kuten herra Dobus sanoi, ja tämä on ehkä ainut asia, jossa olen samaa mieltä hänen kanssaan. Kaikki toiminta pitäisi olla tosiasioihin perustuva. Nyt siirryn puhumaan ranskaa. Pieni huomio, johdantohuomio. Tässä me puhumme tekijän oikeuksista ja kaikki äh, todellakin nyt englanniksi tarkoitamme authors emmekä copyrightia, sillä kaksi 26 28 mm, Euroopan unionin jäsenmaassa kyseessä rankin tekijänoikeuslupuissa copyright, eli authors eikä copyright. Haluaisin sanoa, että aina kun puhumme jostakin, puhumme väärillä sanoilla. Kyseessä on siis tekijän oikeus ja tämän lisäksi myöskin copyright. Ja kun me puhumme tosiasioista, nyt huono tapa tässä meinaa tulla pinnalle. Haluaisin sanoa sana sen äh, taloudellisesta mallista, joka on hiukan erityinen. Kyseessä on kollektiivinen hallinnointi, joka on eurooppalainen talouden malli äm, kulttuurin ja luovien alojen teollisuudessa. Kuten Kretsmer sanoi tässä alkupuheenvuorossa, on yksi vaikeus tässä, johon törmäätte, on se, että hyvin yleisesti olemme tietämättömiä myöskin me kulttuurialan ihmiset omista taloudellisista malleistamme. Jos sallitte tässä muutamia elementtejä liittyen näihin seikkoihin, voisin tässä kolme huomiota yksinkertaisesti tehdä. SSM, joka on, SSM, joka on vuonna 1951 luotu ei voittoa tavoitteleva yritys, joka edustaa säveltäjiä ja kulttuurialan tekijöitä. Se kuuluu Euroopan unionin äh, sosiaalisen ekonomian, joka vastaa noin 30 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä. Tämä on sellainen taloudellinen malli, jolla on tärkeyttä, kuten tiedätte, ja komissio ja Euroopan parlamentti ovat muistuttaneet teksteissään äh, siitä, kuinka tärkeää tällainen sosiaalinen talous on. Niitä leimaa vahva osallistujien henkilökohtainen sitoutuminen hallinnointiin ja voittoa tavoittelemattomuus. Jos otamme minun yritykseni esimerkiksi Sasemin hallinnon muodostavat yhde, kahdelta kolmasosaltaan säveltäjät ja tekijät ja kokoonnumme viisi kertaa vuodessa. Tämä on siis tekijöiden itse itseään johtava yritys. Kun puhumme kollektiivista hallinnosta, meidän ei tule tätä taloudellista sosiaalista todellisuutta unohtaa. Monet yritykset, jotka ovat todennäköisesti kaikkein tärkeimpiä luovien alojen rahoittajia Euroopassa, ovat tässä viite yrityksiä. Toinen luku, jonka haluaisin mainita, La Sasemin kaltainen yritys saa noin 4000 uutta jäsentä. Me saimme vuonna 2013 10 uutta jäsentä päivittäin ja jokaisella missä on äänioikeus eh, yritykseemme eh, liittyessä. Jokainen voi niin haluettessaan tuoda oman sisältönsä verkkolevitykseen. Vuonna 2000 12 eh, Creative Commonsin luomisen jälkeen olemme havainneet, että noin 700 teosta on tämän Creative Commonsin kautta tuotu saataville. Yksinkertaisesti siksi, että vuonna 2014, kuten 100 vuotta sitten, taiteen tekijöillä on tarve voida työstään elää. Internet on poistanut universaalin teosten levittämisen tieltä esteitä, ja tämä on valtava askel eteenpäin tässä mielessä, mutta vuonna 2014 silti meillä on yhä enemmän perusteltu kysymys siitä, kuinka taiteen luojia voidaan, äh, kuinka heille voidaan mm, maksaa korvauksia, ja äh, tämä on tärkeä seikka, jota olemme pohtimassa. Sitten kolmas luku, yrityksemme kaltainen yritys viime vuonna jakoi tuottoa noin yhden miljardin euron arvosta noin 300 000 tekijälle, säveltäjälle ja muulle tuottajalle ympäri maailman. Äh, muilla tämä luku saattaa olla vielä suurempi, kuten tiedätte. Me toimimme äh, sen mallin kautta. Tämä voi olla erittäin tehokas malli, kuten esimerkiksi äh, puhelinalalla Tämä tekee mahdolliseksi käyttäjien saada yksinkertaisen lisenssin kautta koko repertuarin käyttöönsä. Näihin lukuihin liittyen vielä yksi täsmennys kyseessä ovat maailmanlaajuiset luvut, ja tämä järjestelmä on läpinäkyvä ja tehokas, mutta erityisesti järjestelmä on solidaarinen. Kun minä itse jäsenille reportuaarista neuvottelen sopimusta minkä tahansa osuuskunnan kanssa, samoin neuvottelen YouTuben tai Netflixin kanssa, ja tämä koko liikevaihto, jonka olen saanut luotua jäsenten ähm, eduksi, on Sonin äh, kanssa tehdyn sopimuksen ansiota, mutta myöskin kaikkiin pienemmän toimijan kanssa tehdyn sopimuksen asioita, jotta kaikki pystyvät työllään elämään. Kuten tiedätte, kaikkein suurin osa tekijöistä ei elä työllään, mutta mielestäni teidän tulisi erityisesti muistaa se, kuinka voisimme saada näin tehokkaan mallin tulevaisuudessakin toimimaan noin miljoona eri alojen tekijää voi Euroopassa tämän mallin mm, ansiosta toivoa elävänsä vaatimattomin tuloin, mutta se tekee heille mahdolliseksi jatkaa työtä. Nyt siirryn sektorikysymyksiin. Jos tarkastelette eri kulttuurien luovien alojen teollisuuksien aloja Euroopan komission määrittelyn mukaan, Viime vuoden niiden suhteen tehtiin tutkimus tässä, mainitsisin muutamia lukuja vastaava tutkimus ja sen tulokset toinen joulukuuta teille välitetään. Annan teille nyt ennakkotietoina hiukan lukuja, jotka tekevät mahdolliseksi punnita tämän sektorin painoarvoa Euroopassa. Jälleen kerran haluaisin muistuttaa teille siitä, että kaikki työt ja kaikki päätökset, jotka te teette täällä, vaikuttavat suoraan positiivisesti tai negatiivisesti tämän sektorin toimijoihin. Ensimmäinen tieto tällä sektorilla äh, monimuotoisuus on suurta. Esimerkiksi Ranssa, Ranskassa äh, kuvataiteet äh, ovat kaikkein suurin ala, valokuvaus, kuvanveisto, maalaustaide. Eräät näistä aloista ovat hyvin ähm, tiiviitä aloja, toiset ovat hyvin hajanaisia, mutta tästä huolimatta, jos otamme esimerkiksi Ranskan markkinat, esimerkiksi tämä sektori on kolmanneksi suurin työllistäjä ja se on myöskin sektori, joka on autoteollisuutta suurempi ja jopa puolustusteollisuutta ähm, suurempi. 1,2 miljoonaa työpaikkaa Ranskan kaltaisessa maassa tarkoittaa sitä, että sektorilla – on mahdollisuus luoda työpaikkoja sellaisissa toimissa, joita lähestulkoon lainkaan ei voida viedä ulkomaille. Kun lähes neljännes nuorista on työttöminä, tässä mielestäni olisi hyvä kysymys esittävänä erityisesti komissiolle, kuinka voimme kasvattaa näillä kasvavilla sektoreilla työpaikkoja. Ei sen sijaan, että toimimme päinvastoin. Sitten kolmas tieto, kun tarkastelemme näitä sektoreita, Huomaamme, että ne ovat hyvin monimuotoisia malliltaan. Eräät ovat voittoa tuottavia yksityisiä, toiset ovat yksityisiä, mutta voittoja tuottamattomia, kuten minun yritykseni, ja eräät taas ovat julkisrahoitteisia. Euroopassa on paljon sektoreja, kuten esimerkiksi täällähän meillä akatemian edustajia, koulutus, terveys ovat myöskin aloja, joilla löydämme rinnakkaisuutta yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. Ja sitten viimeinen tärkeä elementti, jonka tämä eurooppalainen tutkimus, jonka pian saatte käsiin, tulee osoittamaan, on se, että kyseessä ovat sektorit, jotka ovat kasvussa. Tämä kaikkein tärkein löydös tutkimuksessa, ja tämä tutkimus oli muuten täysin riippumattoman tähän toteuttama ähm, joka suoritettiin täysin riippumattomalla tavalla. Pyrimme varmistamaan sen, että lisäarvoa ei vertailla vaan pelkkää liikevaihtoa. Ettei li- lisäarvokysymyksillä paisuteltaisi sektorin suuruutta. Esimerkiksi musiikkialalla olemme ottaneet vain liikevaihdon, joka tekijöillä on. Olemme ottaneet liikevaihdon myöskin musiikkiinstrumenttien tekijöiden osalta olemme ottaneet mukaan liikevaihdon radioiden, festivaalien, yksityisten tai julkisten osalta ja muiden musiikin levittäjätahojen osalta. Näin olemme siis laskeneet musiikkisektorin liikevaihdon ja tässä näemme jotakin mielenkiintoista, jos katsomme vuoden vuosia 2008-2012 pahimmat vuodet kriisistä, työllisyys Euroopassa taantui 0,7 prosenttia vuosittain, mutta luovilla ja kulttuurialoilla näinä vuosina työllisyyden muutos oli täysin päinvastoin plus 0,7 prosenttia vuosittain. Tämä on ensimmäinen mielenkiintoinen oppi. Toinen oppi, tämä eurooppalainen tutkimus, jonka saatte käyttöön, ne tulee vahvistamaan tilastotiedot, jo, joita olemme eräässä eurooppalaisessa maassa nimittäin Ranskassa havainneet. Tämä sektori on kolmanneksi suurin työllistäjä. Eli jälleen kerran kun puhumme tekijänoikeuksista sekä copyrightista että authors rightista, suoraan sanottuna kaikki tekniset kysymykset, jotka nyt on tässä tähän asti tuotu esiin, ne ovat luonnollisesti tärkeitä parlamentissa ja moneen kertaan niitä on viiten viimeisen vuoden aikana käsitelty, mutta kaikki tämä on usein vain yksityiskohta kysymyksiä. Meidän olisi tärkeämpää tietää, kuinka tämän pohjan varaan näiden tekijän oikeuksien varaan voidaan rakentaa tätä sektorin kasvua, kuinka te voitte auttaa siitä nyt viisi vuotta eteenpäin, kun teidän kautenne loppuu. Me toivoisimme, että nämä kulttuurit ja, kulttuurin ja luovan alan työpaikat ovat 10 miljoonaa, 7 miljoonaa Euroopan tasolla. Ja ilman, että tässä uhataan oikeuksia. Onko tässä kyseessä lobby ja pystyvätkö nämä tahot, jotka vastustavat tekijänoikeuksia luomaan yhtä paljon työpaikkoja? Tämä mielestäni on todella tärkein kysymys tässä asiassa. Tämä parlamentti eh, tulee uusia ratkaisuja joutumaan luomaan. Ja nyt haluaisin siirtyä toiseen osaan puheenvuorossani tässä ruudulla. Teillä on tutkimuksemme, pienjulkaistavan tutkimuksen tulokset, millä me tulemme ne esittelemään tänne parlamenttiin ja tänne valiokuntaan luonnollisesti. Mutta ennen tätä haluaisin puhua, ennen kuin puhun oikeudellista arvonsiirtoon liittyvistä seikoista, haluaisin puhua siitä, kuinka nämä sektorit ovat eko systeemi ja kuinka johdonmukainen tämä ekosysteemi on. Julkinen ja yksityinen rahoitus tällä sektorilla toimii toisiaan melko lailla täydentävästi. Ja sitten toinen tämän tutkimuksen oppi. Kaikkialla Euroopassa kulttuuria luovien alojen sektorin rahoitus on alle 10 prosenttia kokonaisuudesta. Eli kyseessä ovat sektorit, jotka ovat äh, suuresti yksityisen dynamiikan varassa ja riippuvaisen säätelystä, onpa kyseessä sitten tarjonnan säätely tai verosäätely. Lopultakin Espanjassahan vuonna 1975 keksittiin se, että kirjalla voisi olla sovittu hinta, kiintiöhinta. Ja tämän lisäksi meillä voisi olla sellainen malli, joka joustava ja joka soveltuu eri käytäntöihin. Yksityinen kopio on saksalainen järjestelmä, joka toimii nyt yli 50 vuodessa maassa ympäri maailman. Yksityinen kopio on ensimmäinen Burkina Faso tai Algerian toimijoiden tulon lähde. Se ei ole mikään paikallinen järjestelmä ja lopultakin se on erittäin avoin järjestelmä, sillä se tekee mahdolliseksi havainnoida se, mitkä eh, tekijät ovat kaikkein eniten tuottoa tuottaneet. Apple on 150 miljardilla suurin toimija, mutta ei se tästä iTunesista tai internetistä tule. Tämä tuotto tulee eh, tablettien, eh, tietokoneiden tai puhelinten ostamisesta ja niiden hintahan on hyvin kallis, kaikki tiedämme sen. Minä olen itse ollut toimijana erittäin suuressa ranskalaisessa puhelinyhtiössä, tulen aivan kuumpimeltä puolelta, aloitin informaatioalalta ja myöskin puhelinviestintäalalta. Tämän tyyppinen puhelin, kun minä olin Orange-operaattorin pääjohtaja seitsemän vuotta sitten, ja kun me kuusi miljoonaa puhelinta myymme vuosittain, siitä ei oltaisi myyty 800 eurolla, olisimme sen myyneet 40 eurolla, koska kyseessä on puhelin, joka, jonka akku kestää alle päivän, jos on pudottaa lattialle, se hajoaa, se on sitä paitsi hyvin hankala kooltaan. Miksi tällaiset puhelimet ovat eh, nyt puhelimia, joista 15 eh, kertaa enemmän kuin operaattorihinnan eh, mielellään kuluttaja maksaa, kuten Jean-Michel sanoi, smartphone olemme me. Miksi kuluttaja hyväksyy tämän tyyppisen asiassa tuotetun tuotteen ja sen hinnan, koska kyseessä nimenomaan ovat äm, ehm, sisällöt, jotka ovat kaikkialla Euroopassa saatavilla. Tässä tervehtisin Luxemburgin tuomioistuimen päätöstä, joka on Amazon vastaan Itävalta, tapauksen ratkaisut Itävaltan edyksi, ja joka pyrkii näitä järjestelmiä kehittämään eikä niitä leikkaamaan. Meidän pitää harmonisoida ylöspäin, kuten Matteo Renzi, Italian pääministeri, sanoi, nämä kaksinkertaiset maksut puhelimista ja tableteista Italiassa tulisi poistaa, tai kuten Saksassa, meillä tulisi olla tasapuolinen korvaus tällä sektorilla, eikä tämä kuluttajaa eikä myöskään työpaikkoja uhkaa. Tällä sektorilla on työpaikkoja Euroopassa. Me emme valitettavasti Euroopassa paljonkaan näitä puhelimia tai tietokoneita enää tuota, kuten espanjalaista ja italialaista ystävämme. Nyt tilanne on sellainen, että puhelimia myydään enemmän niissä maissa kuin niissä maissa, joissa tätä yksityinen kopiomallia ei ole olemassa kuin niissä maissa, joita sitä käytetään. Nyt seuraavaksi haluaisin muistuttaa siitä, kuinka monimuotoinen tämä malli on. Arvon siirtyminen on todellisuutta se tapahtuu lisenssisopimusten kautta ja se on este, kuten komission jäsen Oettinger erittäin oikein viikko sitten sanoi, tässähän kyseessä on vuoden 2000 ähm, elektroninen kauppa. Mielestäni tässä komission jäsen on erittäin oikeassa tässä jälleen kerran äh, Google-tapauksessa esimerkiksi Saksa on näyttänyt tietä, mutta meidän täytyy myöskin pohtia arvon siirtoa. Tässä teille esitän sellaisen pohdinnon, joka valitettavasti nyt esittää vain Ranskaa. Meillä on niin kutsuttu Digital Wheel, digitaalinen pyörä. Kyseessä on koko digitaalisen sektorin liikevaihto tietyssä maassa ja vertailemme sitä äh, tukeeko tämä kulttuurin rahoitusta vai ei. Meillä on verkkolaite ja internet-osiot, ja tässä on myöskin toimija-osio, ja havaitsemme, että valitettavasti Spotifyn suudesta ja Deezerin suudesta menestyksestä huolimatta – nämä internettoimijat ovat ei-eurooppalaisia valittavasti tällä hetkellä. En tiedä kuinka kauan tilanne tällainen tulee olemaan. Jos olette Ranskan markkinat esimerkkinä, kokonaisliikennevaihto kaikilla näillä toimijoilla vuonna 2012 oli 29 miljardia euroa. Jos tarkastelette vihreää osaa, näette, että nämä säätelyjärjestelmät, tekijänoikeuksien maksut erityisesti tai erilaiset verot, pääsylle, joita muutama vuosi sitten omaksuttiin komissio hyväksyi näistä 30 kolmesta miljardista eh, eurosta. Tämä edustaa noin 604 miljoonaa. Sitten jos me tarkastelemme näitä laitteita 300 eh, miljardia eurossa mukaan, Euroopassa mukaan lukien myöskin kopiointialan ja yksityisen kopioinnin, joka vastaa noin 100 miljoonaa. Huomaatte, että noin, vastaan noin 230 miljoonaa. Tässä pääsemme jo sellaiseen äm, tulokseen, että tämä on erittäin rajattu osa liikevaihtoa Suomilla toimijoilla, jotka Digital Europein puitteissa Brysselissä käyttävät puheenvuoroa sanoen, että jos me johdonmukaistamme eurooppalaisia tekijänoikeuksia voisimme luoda enemmän lisäarvoa, mutta tämähän on heidän tehtävänsä, että lisäarvoa luoda, erityisesti koska toiminta enimmäkseen on Euroopan unionin ulkopuolista ja näin kaiken säätelyn ulkopuolella. Sitten kolmas osio, internetpalvelut. Tässä mahdollista olisi luoda lisenssejä vuoden 2002 direktiivin mukaisesti tässä meillä on äh, kaksi eri viipaletta, sekä säädelty että ei-säädelty osio. tekijänoikeuksien alalla meidän olisi hyvä saada virallisesti esitelty aloite eurooppalaista lainsäädäntöä tulevina kuukausina. Me olemme tämän nimenneet internetvälittäjät ja luova osallistuminen – Tarkoituksena on siis tarkastella sitä, kuinka me voimme näitä kulttuuri- ja luovan alan sektorin kysymyksiä Euroopassa käsitellä. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, en mene nyt juridisiin kysymyksiin, mutta haluaisimme vain muistuttaa sen, minkälaisen ongelman tämä vuoden 2000 direktiivi loi. Minä olen tuolloin itse asiantuntijana, Maria Brat oli mukana tässä. Meillä ei ollut mitään tietoa tuolloin, mitä tulisi tapahtua, ja Eurooppa oli GSM-alalla maailman ykkönen, ja IT-alalla maailman johtajia, mutta nämä sektorit ovat kaatuneet. Meillä ei ole Sony Ericssonia, ei enää Siemensia, mutta meillä on yhä kulttuurin ja luovan alan sektori olemassa. Ja tämä on jotakin, mitä lainsäätäjien pitäisi korostaa tulevaisuudessa kahden huolen kautta. Ensinnäkin ähm, tekijöiden suojelua pitäisi vahvistaa ja säätelyä pitäisi vahvistaa ja sitä pitäisi tehdä kaikkialla tehokasta. Kiitoksia. Thank you very much for your very Paljon kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja sitten viimeinen puhuja tänään professori Malte Stieper joka on siviilioikeuden, immateriaalioikeuden ja kilpailulainsäädännön asiantuntija, puheenjohtaja Martin Luther yliopistossa ja myöskin toimii saksalaisessa ähm, teollisen tekijän oikeuksien suojelun järjestössä GRURS. Olkaa hyvä. Kiitos, herra Suda, rouva Kosta siitä, että järjestitte tämän julkisen kuulemisen tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä nyt tässä varhaisessa vaiheessa ajatellen vaalikautta. Minäkin käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun omaa kieltäni. Herra Dobus käsitteli komission raporttia, joka liittyy kuulemiseen eurooppalaisista teknologista ja, ja otti esille sen, että hyvin huomattavaa on se, että lähes kymmenestä tuhannesta kannanotosta, jotka siihen saatiin, että niistä lähes puolet oli loppukäyttäjiltä, siis kuluttajilta, mikä osoittaa sen, mikä merkitys tekijänoikeuksilla on kuluttajille, jotka käyttävät tekijänoikeuden suojaamia sisältöjä. Analogisessa maailmassa keskimääräinen kuluttaja ei ollut lähes lainkaan tekemisissä tekijänoikeuden kanssa. Se, että loppukuluttaja saattoi nauttia tuotteesta, käsiteltiin vain palkkion kautta, jonka hän maksoi kirjasta tai levystä tai CDstä tai elokuvalipusta tarjon, palvelun tarjoajalle. Sen sijaan tämä palvelun tarjoaja sitten maksoi tekijälle korvauksen, ei suinkaan ja Siis lähes kaikki kansalliset tekijänoikeusjärjestelmät ovat sellaisia, kuten tähänkin asti Euroopan unionin tasolla, että kysymys on siitä, että nimenomaan näiden hyödyntäjien toimia, jotka kopioivat, levittävät tuotteita tai tekevät ne julkisesti saataviksi internetissä, että tästä maksetaan korvauksia. Digitaalisena aikana tilanne on muuttunut. Usein se, että loppukäyttäjä vain nauttii tuotteesta, tulee itse asiassa atkimiseksi teoksen hyödyntäjäksi, joka levittää ja tekee internetin kautta saatavaksi jonkin tuotteen. Se, että pelkästään online-kaupasta otetaan musiikki, ostetaan musiikkitiedosto, vaikkapa älypuhelimeen edellyttää erinäisiä teknisiä kopiointitoimia, jotka olemassa olevan lainsäädännön mukaan kaikki mahdollisesti kuuluvat musiikin tai puuttuvat tämän musiikin tekijänoikeuspuoleen. Se, että aktiivisesti käytetään tätä tuotetta, siis se ero, että ylipäätään ennen tehtiin tämä ero yksityisen ja julkisen käytön välillä, se katoaa nyt tässä verkon yhteydessä samaan aikaan kuitenkin, kun net, netti on kaikkialla paikalla, on mahdollista, että laittomat tarjoajat voit, voivat tarjota palveluita ilman, että voidaan sitten puuttua näihin oikeuksien rikkomuksiin. Tämä tekninen kehitys on merkitystä aikaisemmin sitä, että on reagoitu ennen kaikkea yksi vuosi siihen, että on tiukennettu tekijän oikeuksia ja laajennettu kielto-oikeuksia. Tästä kuitenkin ovat itse tekijät vähemmän hyötyllisessä vaan välittäjät välittäjätasot ovat enemmänkin olleet hyötymässä ja ne eivät halua edes muuttaa tekijänoikeuksia niin kuin on nähty, mutta viime kädessä tämä johtaakin sellaisia, joita voidaan sanoa tällaisiksi hypertropiaksi, joka koskee näitä oikeuksia, suojeluoikeuksia, että liikaa suojelua. Loppukäyttäjän on vaikea ymmärtää, miksi tekijänoikeuksia ylipäätään enää tarvitaan. Ja tämä on paljon vaarallisempaa tekijänoikeuksille kuin kenties yksittäiset oikeuksien rikkomukset ovat ajanmukaisen tekijänoikeuden täytyy nykyistä huomattavammin ottaa huomioon myöskin suuren yleisön intressit, se, että halutaan käyttää kulttuuriteoksia ja että ollaan kiinnostuneita tuotteiden käyttämisestä ja että on myöskin kiinnostusta muilla eh, tekijöillä, jotka saattavat olla kiinnostuneita näistä teoksista. Ennen kaikkea muuttunut käyttämistapa täytyy ottaa huomioon kehittyneessä yhteiskunnassa ja tekijänoikeudelle pitäisi ottaa sitovat rajat ilman, että samaan aikaan kuitenkaan puu, vaikutetaan siihen, mitkä ovat hyödyntämisoikeudet, joita on itse tekijöillä, jotka ovat oikeutettuja. Sekä oikeuksien haltijat että hyödyntäjät, heidän kannaltaan tärkeää on todeta, että vähemmän tekijänoikeuksia on itse asiassa enemmän. Jos ajattelemme sitä, miten tulevaisuudessa voidaan puuttua tekijänoikeuksien ajatellen, tätä ottaisin kolme asiaa esille. Ensinnäkin ajatellen sitä, mikä on se, mitä ylipäätään suojellaan, mikä on tekijän kannalta suojeltua, toiseksi suojan laajuus, mikä käyttö voidaan kieltää, mikä voi kieltää siis oikeuksien haltia ja sitten missä määrin täytyisi olla unionin tasolla oikeudellisia ratkaisuja. Ensinnäkin tästä suojan kohteesta. Tekijänoikeuden kohde on, tässä on ero jäsenvaltioiden lain tilanne se, että ole eroja, siis kohteena on teos, mitä liittyy teokseen, minkälaisia vaatimuksia on siinä, on hyvin erilaisia määritelmiä ja ratkaisuja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelyissä. Harmonisointi olisi kuitenkin välttämätöntä Euroopan tasolla, koska jos halutaan saada aikaan eurooppalaiset markit online-sisältöjen osalta, ja siitähän unionissa on kysymys, ei ole mahdollista, jos tarjottujen sisältöjen suojelu täytyy järjestää 28 eri lainsäädännön mukaan. Siksi ensimmäinen kysymys, joka unionin eh, tekijänoikeuslainsäädännössä pitäisi määrittää, on se, että mikä ylipäätään on teos, mitä ylipäätään suojellaan tekijänoikeuksilla. Yllättävällä tavalla tähän direktiivit eivät määrittele teki, teoksta missään muussa mielessä kuin kysymys on, silloin kun on kysymys tekijän te, tietokoneohjelmista tai valokuvista tai tiedostoista, mikä ei voi olla edustavaa, jos ajattelemme sitä, mikä meidän mielestämme on tekijänoikeuksilla suojattu teos. Siitä huolimatta me tarvitsemme myös näitä toisenlaisia teoksia, esimerkiksi musiikki, elokuvia ja kirjallisia teoksia, niitä tarvitaan selkeää säätelyä. Euroopan tuomioistuin on olemassa olevasta säädöksestä, jotka koskevat Eh, valokuvia ja tietokoneohjelmia sen johtopäätöksen, että eh, tekijäsuoja tekijänoikeussuoja koskee pelkästään sellaisia teoksia, jotka ovat tekijän alkuperäinen henkinen tuote, mutta suoja ei kuitenkaan saa jättää eh, oikeuskäytännön säädettäväksi, vaan täytyy, sen täytyy kattaa kaikin tavoin eri suojan muotoja, joten kaikki hyödyntäjät, sekä käyttäjä että että haltija täytyy oman äly, ei saa nähdä sitä, että on liian alhainen se taso, mikä katsotaan omaksi älylliseksi suoritukseksi, koska mikä tahansa internetissä tarjottu tuote tai mikä tahansa blogmerkintä tai mikä tahansa kännykällä otettu kuva ei välttämättä tarvitse tekijänoikeuden suojaa. Se, että käytetään taitoa ja työtä päinvastoin kuin perinteisessä brittilainsäädännössä se ei voi Euroopan tasolla riittää tekijänoikeus antamaan suojaan. Täytyy olla se, että, se, että on suojella niitä, jotka luovasti harjoittavat älyllistä toimintaa, henkistä toimintaa. Siksi tekijänoikeudessa täytyy olla myöskin tarpeeksi muovauksen, muovaamisen varaa, soveltamisen varaa ajatellen nimenomaan tätä henkistä toimintaa, koska sehän on juuri sitä, mitä viime kädessä Euroopan tuomioistuinkin on vaatinut. Puhtaasti teknisesti määritelty luovuuden toiminta on yhtä vähän suojelun arvoista kuin se, että pelkästään kootaan tietoa. Ja tällä tavalla mahdollista se, että tekijänoikeus tukee ja edistää vapaata kilpailua eri eh, tiedon jalostajien välillä, tiedon välittäjien välillä, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus valita se, missä muodossa he haluavat parhaiten käyttää haluamansa, vaatimansa tietoa. Ja sen muoto, sitä voidaan suojella tekijänoikeudella, jos se on riittävän luovaa, mutta tiedon itsensä täytyy säilyä vapaasti saatavilla olevana. Nämä rajoitukset, jotka liittyvät tekijänoikeuden suojaan, jotka koskevat tällaista alkuperäistä luovaa tuotetta. Se ei merkitse sitä, etteikö eh, olemassa olevaa tietoa, johon liittyy eh, sittyviä eh, rahoituksellisia kysymyksiä ja oikeuksia, että voitaisiin suojella myöskin suhteessa esimerkiksi ajatellen niitä oikeuksia, joita on taiteilijoiden ja, tai tallentajien tai tallentajien valmistajien osalta, koska tätä kautta muuten ää, takaovesta rajoitettaisiin tekijänoikeuden suojaa. Esimerkiksi Saksassa se suoritus, jonka joutuvat maksamaan kustan, lehtien kustantajat, tämä esimerkiksi sitä, että Google ja muut internet uutisia etsittäessä eivät voi hyödyntää julkaistuja lehdistöllisiä tuotteita ilman, että ne ovat hakeneet ensin lehden kustantajan äh, luvan ja maksaneet lisenssimaksun tästä. Samantyyppinen, amantyyppinen äh, korvaukseen liittyvä äh, kolmasta vastaava Google-vero on tulossa voimaan ensimmäinen ensimmäisen 2015 Espanjassa. Viime kädessä on kysymys on siitä, että lehdistön kustantajat pyrkivät tässä pääsemään osalliseksi internet-etsijöiden mainos tulo, tuotoista ja tämällä kautta korvata niitä menetyksiä, joita he ovat kärsineet ilmoituksien osalta, mutta eihän nyt voi olla niin, että tekijänoikeus on tätä varten olemassa. Saksan ja Espanjan Lex Google ei voi olla mikään esikuva Euroopan tasolla. Tällaisessa eurooppalaisessa määritelmässä, joka koskee teosta, täytyy myös ottaa huomioon että viime kädessä jokainen teos perustuu aiemmin olemassa oleville tai on yhteydessä olemassa olevaan. Se, että luova lai, tuo suoritus liittyy olemassa olevaan, on asioita, joita oli selkeästi vielä määritelty. Tekniset mahdollisuudet, jotka liittyvät laajempaan jatkotyöskentelyyn tai olemassa olevien teosten yhdistämiseen, miksi remixit tai, ja näiden levittäminen internetin kautta – on myöskin asia, joka vaatii unionin laajuista tekijänoikeuden harmonisointia. On kuitenkin tehtävä selväksi tässä yhteydessä, että tällaisten käyttäjien luomien sisältöjen levittäminen merkitsee sitä, että se ei loukkaa näiden käytössä oleiden esikuvien, niihin liittyvien tai perustien tekijänoikeuksia, sikäli ajatellaan myöskin sitä, miten niiden jatkohyödyntämiseen liittyviä oikeuksia. Täytyy sanoa, että tähän asti on tarvetta todella pikaisesti harmonisoinnille, ja tuosta pitäisi myöskin selkeästi määritellä se, että tämän tyyppinen työstäminen, siis muutokset, jotka liittyvät olemassa oleviin teoksiin, toisaalta itsekin ovat suojelun arvoisia teoksina, sikäli kun se merkitsevät sitä, että niiden luoja on harjoittanut luovaa toimintaa. Useimmissa tapauksissa äh, oikeusjärjestelyissä tämä on jo säädelty, ajatellaan käännöksiä, mutta se, että sitä ei ole vielä Euroopan tasolla olemassa, on aukko, joka täytyisi saada poistettua. Vähemmän on enemmän, on totta myös silloin, kun puhutaan suojan laajuudesta. Käyttäjän kannalta, joka käyttää tekijänoikeuden suojaamia sisältöjä, kysymys on olennainen siltä osin, että miten pitkälti nämä sisällöt voidaan, miten miten voidaan käyttää ilman oikeuksenhaltijan suostumusta. Se, että käytetään suojattuja sisältöjä, on se, että sitä määritellään myöskin siltä, miten pitkälti oikeuksenhaltija voi kieltää käyttöä tai niiden rajoitusten kautta, jotka sisältyvät tekijänoikeuteen, joten tällaiset poikkeudet, jotka liittyvät oikeudenhaltijan oikeuksiin, merkitsevät sitä, että yleisölle annetaan tietyssä määrin oikeuksia sisältöjen käyttämiseksi, sieltä voidaan lainata tiettyjä teoksia tai että voidaan kopioida yksityisen käyttöihin, joka täällä jo mainittiinkin. Onko se sitten niin, että on sallittu kuin teoksen käyttäminen, siis se, että voiko käyttäjä käyttää teosta ilman, että hankkii lisenssin, luvan, tämä nousee esille vasta siitä, että kun katsotaan, mitä ovat oikeudet kieltoihin, joita sisältyy tekijänoikeuteen, ja ne rajoitukset, jotka taas liittyvät, niin rajoitukset, jotka liittyvät näihin kieltoihin. Joten kieltojen oikeudet on se, mitä pitää ensin tarkastella, ja infoshock-direktiivin eh, kautta se on lähestulkoon täysin harmonisoitu, mutta kuitenkin unionin lainsäädännössä on tällä vallan kaksi tällaista rajoittavaa määräystä – Toisaalta niistä on tekninen välitallentaminen, joka liittyy erilaisiin tietopaketteihin internetissä. Ja toisaalta se tällaisten orpo teosten eh, käyttäminen, joka vasta äskettäin on määritelty direktiivin kautta, ja kolmas varmastikin tulee olemaan sitten Marrakesin sopimuksen myötä olemaan hyöty, joka tullaan antamaan eh, näkövammaisille unionin lainsäädännössä, mutta infoshock direktiivi ei kuitenkaan ole mikään sitovien rajoituksien mm, määritelmä, vaan sisältää 20 mahdollista rajoitetta, jotka voivat olla kansallisessa tai unionin lainsäädännössä, mutta ne ei ole pakko olla sitä. Eli siis tässä voidaan sanoa, että sillä periaatteella, että kaikki määräytysten pitää liittyä yhteen, sitä siis oli kompromissi, joka oli poliittinen. Silloin otettiin huomioon kaikki ne määräykset, jotka olivat olemassa tuolloisisten jäsenvaltioiden tiekenoikeuslainsäädännössä, jotta voitiin mahdollistaa lainsään, jäsenvaltioiden oikeus pitää kiinni olemassa lainsäädännössä, mikä on kaikkea muuta kuin harmonisointia, mikä on kahdella tapaa ongelmallista. Toisaalta tämän tyyppinen optionillinen säädös näistä rajoituksien osalta ei mahdollista yhtenäistä suojan tasoa sisämarkkinoilla, niinpä unionin sisällä esimerkiksi on hyvin erilaisia arvioita siitä, miten pitkä esimerkiksi on mahdollista tehdä parodioita suurista teoksista. Ranskassa ollaan suurpiirteisiä, Saksassa ollaan nimikin tiukkoja, mutta ajattelen kuitenkin, että on olemassa taiteen tai mielipiteen vapaus, ja tätä, tältä pohjalta joku asettaa tällaisia teoksia, missä internetissä nähtäväksi jossakin maissa rikkoo tekijänoikeuksia, jossakin taas ei. Tällaiset oikeudelliset erot sisämarkkinoiden puitteissa merkitsevät sitä, että on eroa suojan tasossa ja vaikeuttavat ongelmia, jotka liittyvät siihen, mitä lainsäädäntöä itse sovelletaan ja mikä itse asiassa on kysymys, joka pitäisi, mistä pitäisi päästä eroon silloin, kun yhdennetään lainsäädäntöä. Esimerkiksi parodian käsitteen yhdenmukaistaminen, mitä voitaisiin soveltaa muissakin yhteyksissä, kenties auttaa vain tähän, jos jäsenvaltiot eivät katso tarpeelliseksi tätä tavoitetta jopa kieltää sen kokonaan, mikä on mahdollista. Tämä jäsenvaltioiden mahdollisuus on se, että voidaan rajoittaa tekijänoikeutta ja olemassa rajoitusten lisäksi on sellaista, miten EUn lainsäätä ei saisi enää sallia, koska myöskin rajoitukset täytyy yhdenmukaistaa, jotta saadaan aikaan unionin tasolla yhtenäistä ö, käyttäjien ja oikeuksien haltijoiden oikeuksien ö, tasoittamista. Toisaalta Tämä loppuluettelo, joka sisältää vaihtoehtoisesti kaikki rajoitukset, joka infoshock detektiivissä on aivan liian joustamaton, jotta se voisi ottaa huomioon uusimmat tekniset kehitykset. Esimerkiksi kuvien etsiminen internetissä on esimerkki tästä. Viime kädessä varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että tällaisten tiettyjen kuvien esiin nouseminen internetissä, kun sitä kuvia, on sellaista, minkä täytyy olla sallittua, koska eh, sillä on oikeudet kuviin, ei ole mitään intressiä evätä tällaista oikeutta, mutta Infesh-direktiivissä vuonna 2001, silloin kun ei ollut mitään kuvia vielä, tätä ei ollut suunniteltu, tätä ei olisi huomioon kansainvälisessä, kansainvälisessä lainsäädännössä yhtä ongelmallista, vaan sellaiset rajoitukset, jotka liittyvät analogiseen käyttöön. Joillakin ja monillakin alueilla digitaalinen tekniikka on itse asiassa syrjäyttänyt analogisen käytön, voi olla siis sellainen määräys, joka koskee sitä, että voidaan käyttää tiettyjä paketteja yliopistoissa, sillä ei yhtään merkitystä, sillä jos ei mahdollista tällaista käyttöä yliopistojen sisäisissä verkoissa, koska he kukaan enää paperilla käytä tällaisia tiedostoja. Se, että on tietyllä tavalla put, jääty kiinni tiettyihin käytön muotoihin, on sellaista, mitä pitää välttää. Tämä saavutetaan parhaiten sillä, että otetaan esimerkinomaisia luetteloita ja teknisesti avoimia muotoiluja, joten on turha puhua kopioimisesta fotomekaanisilla keinoilla pitää sitä erittäin tärkeänä, koska jossakin vaiheessa tämäkin tekniikka ohitetaan teknisen kehityksen myötä, ja jos voidaan digitaalisesti jotenkin muuten kopioida, silloin valokuvaustekninen menetelmä tulee katoamaan. Sama koskee myöskin kopioimisen sallista, sallimista yksityiseen käyttöön. Saksassa on keskustellut pitkään siitä, onko niin, että, että yksityiskopioinnin kielto koskisi esimerkiksi kaikkein yksityisimpiä kopiointeja, kun muussa tapauksessahan tietysti yksityiskopioinnin niin kieltäminen on täysin tarpeetonta. Kuitenkin yksityinen kopiointi on jotain, mitä oikeuksienhaltija ei voi valvoa, ja silloin digitaalisessakin alueella sen täytyy olla mahdollista, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tekijän oikeuksienhaltijat saavat tästä asiakkaan korvauksen esimerkiksi silloin, kun myydään kopiointilaitteita tai paperia. Ja tämä totta kai edellyttää myös sitten sitä, että on olemassa eurooppalainen tekijän oikeuslainsäädäntö, jotta saadaan ylipäätään tällainen maksujärjestelmä aikaan. Tällaisen maksunkin täytyy olla sellaista, että sen pitäisi olla niin, että siihen liittyvät oikeudelliset puitteet ovat yhtenäiset kautta Euroopan unionin, koska nykyinen tilanne, jossa asiat säädellään jäsenvaltion tasolla, on internetin leimaamilla markkinoilla sellainen, että se on kestämätön. Ja sallikaapa minun lopuksi vielä sanoa jotakin sääntelyvälineistöstä. Vähemmän tekijänoikeutta on enemmän, jos ajatellaan myöskin säädöksiä. Nyt tällä hetkellä meillä on kymmenen direktiiviä, jotka koskevat tekijänoikeutta Euroopan unionissa. Aluksi nämä olivat sektorikohtaisia, kuten esimerkiksi tietokoneohjelmat tai tietopankkidirektiivi tai sitten kattavan direktiivi, kuten Infosoc vuodelta 2001 tai toteuttamisdirektiivi vuodelta 2004 mutta tätä kautta Euroopan tuomio tekijänoikeus on kaikkea muuta kuin äh, pelkästään, äh, tällainen äh, tilkkutäkki, jossa on monia heikkoja kohtia. Nyt vasta valkoisen kirjan pohjalta näyttää siltä, että tässä ei ole mitään perustavanlaatuista muutosta, mutta tapahtuu yksi, jotakin yksityiskohtia sopeutuksia, mutta äh, sisämarkkinat voivat toimia kitkatta vain silloin, kun koko talousalueella on samanlaisen sisältö niissä määräyksissä koskevat näitä oikeuksia, ja se, että nyt edelleen ryhdytään jotenkin muuttamaan tätä olemassa olevaa tilkutakkia ei paranta tilannetta. Tätä ilmestyy Euroopan unionin tuomioistuinkaan parantamaan tapauskohtaisissa päätöksissä, jotka osittain heijastelevat tai asettuvat jäsenvaltioiden oikeuspoliittisten tahtojen yläpuolelle. Tämä ei johda siihen, että saataisiin aikaan selkeää konsepti, konseptionaalista ratkaisua. Olisi tärkeää tarttua union tasolla ajoissa kiinni työn tekijänoikeuksiin. Se voisi tapahtua täyden harmonisoinnin myötä. Johdonmukaista olisi kuitenkin saada aikaan EUn tekijänoikeusasetus, joka välittömästi pätisi koko EUssa. Olen täysin tietoinen siitä, että tämä ei ole mikään hanke tälle käynnistyneelle vaalikaudelle – EU-patentin osalta saatamme nähdä, että 50 vuoden jälkeenkään se ei vielä ole voimassa, mutta ajatellen tulevaa tekijänoikeuden sopeutusta, tämä asia oli syytä pitää mielessä. Tavoite ei ole yksinkertainen, mutta kulttuurin monimuotoisuus Euroopassa – se voidaan säilyttää myöskin unioninlaajuisilla tekijänoikeuksilla. Kiitos. Thank you very much, uh, professor. Now that all of the speakers were so... Kun kaikki puhujat olivat äh, näin ystävällisiä kunnioittivat aikarajoja. Meillä on nyt ainakin 20 minuuttia kysymyksiä ja vastauksia varten vielä jäljellä. Tiedän, että Maria Pinto oli ensimmäinen, joka esitti kysymyksen, mutta hän voisi hyvin tiiviisti sen tehdä ja tällä aikaa otamme sitten muut puheenvuoropyynnöt vastaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti Questões diferentes. Os direitos de autor não são não Käsittelemme tässä kahta erilaista asiaa. Tekijän oikeudet vastaavat tätä anglosaksista copyright oikeutta. Näihin liittyy merkittäviä moraalisia tekijöitä. Tarkoituksena on suojella tekijän moraalista oikeutta sitten on tämä enemmän kopiointi, oikeus. Taiteellisen teoksen luominen, siihen liittyy sen hyödyntäminen. Tarkoitus on, että yhteiskunta hyötyisi näistä teoksista. Taiteilijat haluavat, että mahdollisimman monet näkisivät ja ihailisivat eh, heidän teoksiaan. Tekijän ympärille liittyy erityyppisiä, lähinnä taloudellisia ja yksityisiä etuja, jotka vaikeuttavat eh, teoksen käyttöä. Euroopan unionin on luotava sellaista lainsäädäntöä, jolla helpotetaan kollektiivista henkisten omaisuuden käyttöä ja taideteosten käyttöä jotka ulottuvuuksiltaan ja sisällöltään voivat edesauttaa ihmisten kehittymistä. Taideteosten hyödyntäminen on luonteensa mukaisesti sosiaalista. Tekijät äh, on, tekijöille on annettava korvauksia luomalla veroja koskien näitä rajoittuu tuotteiden käyttöä tai muulla tavalla sen sijaan, että edellytettäisiin maksaa suoraan tuotteesta. Myös kaupalliseen jakeluun tarkoitettu kopiointi on erotettava tästä Euroopan unionin on säädeltävä tekijän ja kuluttajan suhteen. Paljon kiitoksia näistä kaikista esityksistä. Haluaisin erityisesti äm, tervehtiä ilolla tätä pyyntöä, että lainsäädäntö perustuisi tosiasioille. Tämä vastaa tämän valiokunnan pyrkimyksiä. InfoSoc-direktiivin esittelijänä pyrin ottamaan tämän vaatimuksen myöskin huomioon. Ja on hienoa, että professori Dubus tuottaa tämän esityksensä ähm, taustalla olevaa tutkimustietoa meille ja saa sen meidän käyttöömme. Tämä tulee auttamaan. Sitten professori Sleeper tässä viittasi tarpeeseen ähm, tehdä copyright-kysymyksissä tulevaisuudessa äh, ähm, kestäviä. Myöskin infrastruktuuridirektiivissä tarvitaan listaa poikkeuksista, äh, jotka ottaisivat tulevaisuuden teknologian muutokset huomioon. Sitten äh, professori Grossman täytyy huomioon sellaiset äh, ähm, tuot, tuotteet, jotka, jos lisenssiä ei enää ole, ja nämä DRM, esimerkiksi museoiden ja kirjastojen osalta – ovat olleet tärkeitä, kun ne saatav- saavat äh, saataville sellaisia teoksia, joiden tekijän oikeus on äh, rauennut. Mikä teidän suosituksenne olisi äh, digitaalisen alan suhteen? Ja sitten ähm, professoreille Dubus kysymys äh, tähän, liittyen tähän kollektiiviseen äh, ECL-malliin, jota esimerkiksi jossakin Pohjoismaissa on käytetty. Voiko tämä tällainen kollektiivinen lisensointi auttaa teosten alikäyttöä? Ja onko joitakin rajoitteita ICLn käyttöönottoon Euroopassa alueellisen teosten saatavuuden suhteen, niin voitteko näitä ECL-välineitä suositella, ja jos voitte, niin suosittelisitteko, että Euroopan unioni myöskin ryhtyisi lainsäädännöllisiin toimiin, jotta nämä ECL välineet toimisivat digitaalisella ja yhtenäismarkkinoilla paremmin. Kiitoksia. Stripple. Kiitoksia, edustaja Triple. You, I have got a question to Mr. Stieper. And... Meillä on kysymys herra Stieperin Stonkille. Jos me luopuisimme tekeekö sen alueellisuudesta, mitä sen merkitsisi elokuvien kestävälle rahoitukselle, onko mitään ratkaisuja, joita voitaisiin kuvitella? Äh, Mrs. Le Grip. Kiitoksia, edustaja Le Grip. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän alustajia näistä näkemyksistä koskien tekijänoikeuksien tulevaisuutta Euroopassa. Tässä on useita viestejä, joita meidän on muistettava. Tekijänoikeus on tärkein tulonlähde tekijöille. Tämä on mekanismi, jolla varmistetaan tekijöille palkkiot. Näin voidaan myös edistää näiden teoksien leviämistä ja suojella kulttuuriperintöä. Tähän liittyy tietenkin uusia haasteita digitaalisella aikakaudella ja meidän olisi päästä, päästävä tasapainoon, niin saataisiin lisää kulttuuria, lisää luomista, mutta myös asianmukaiset korvaukset tekijöille ja maan osan luovan virran säilyttämiseksi. Haluaisin vielä todeta, että kuulin hyvin, mitä herra Hong kertoi. Hän korosti voimakkaasti teo, luomis, luovan teollisuuden taloudellisia näkökohtia, lisäarvoa ja liikevaihtoa. Viitaten myös eh, Euroopan tutkimukseen, jonka pian saamme muutaman viikon päästä käsiin. Me haluaisimme ehkä vielä vähän pidemmälle ja pyytää täsmennyksiä, mikäli mahdollista tässä vaiheessa, millainen voisi olla Gesakin ehdotus, millainen voisi olla tämä kompensoiva rahoitus eurooppalaisille kulttuuriteollisuudelle. Voisinko saada vähän lisää tietoa tällaisesta mahdollisesta ehdotuksesta? Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Edustaja Kosto. In den Ausführungen ist ja vor allen Dingen... Niin, no, tässä on korostettu näissä esityksissä sitä, että täytyy olla tasapaino eri sidosryhmien ja etujen eh, edustajien välillä. Meillä on sellainen vaikutelma, että tämä tasapaino markkinaprosessien kautta välttämättä ei tule varmistetuksi. Meillä on sellainen vaikutelma, että suhde kulttuurin luojien, kuluttajien ja näiden hyödyttäjien välillä on pitkälti hyödyttäjien kannalta näihin suuntautunut, mikä on vaikuttaa markkinaprosesseihin. Olisiko nyt niin, että tekijänoikeutta muokattaessa tulisi ennen kaikkea ajatella, että politiikka on ensisijaista verrattuna markkinoihin, ja pitäisikö tekijänoikeuden ennen kaikkea seurata sitä tavoitetta, että oikeudet, kulttuurin tuottajien oikeudet ja tulevat tulotilanne otetaan huomioon niin vahvistetaan nimenomaan tuot, teosten äh, saatavuutta, tutustumismahdollisuuksia niihin. Madame Rosier. Kiitoksia, edustaja Rosier. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni monet tärkeät asiat muistutettiin tässä kuulemisen aikana. että oli erittäin rikas, moniulotteinen kuuleminen, mutta tässä on tietynlainen konsensus tekijänoikeudet oikeudet ovat ennen kaikkea, puheenjohtaja olette aivan oikeassa, äm, äm, immateriaali oikeuden alaa ja meidän täytyy tarkastella näiden oikeuksien haltijoiden, nimittäin tekijöiden tilannetta. Olemme voineet kritisoida sitä tapaa, jolla kulttuurisektori on organisoitunut tähän asti. Tekijät ovat äh, ole tilanteessa, jossa ovat pystyneet harjoittamaan ammattiaan ja heillä on ollut moraalinen oikeus teoksensa eikä vain rahallista korvausta ja mahdollisuus tietää, kuinka teosta käytetään ja levitetään. Haluaisin, että tarkastelisimme tätä uutta levitysketjua kriittisesti. Se kehittyy erityisesti kulttuurialalla ja se on Mm, arvoketjun etulinjassa monilla aloilla. Meillä on paljon sisältöä, levitetään ilmaiseksi, mutta tämä ilmaisuus on vain näistä. Ja Tähän sisältöön liittyy lisäarvoa, mutta tämä lisäarvo menee nyt välittäjille, jotka hallinnoivat kulttuuritarjontaa houkutteleva tavalla. Mutta tämä koskettaa pian muitakin aloja, kuten esimerkiksi ähm, henkilötietoja, mainontaa ja niin edespäin. Ja äh, lopulta äh, tämä tuotanto ei enää olekaan sektorin ydintä, sillä rahaa ei ansaita kulttuuritoiminnan kestävyydellä, vaan tällaisilla lisäsektoreilla. Tässä annan mahdollisuuden kuvitella, minkälainen taloutemme voisi olla, kun luodaan välineitä luoda, mutta kaikki käyttävät näitä ilmaiseksi. Jos olemme jonkun tietyn teoksen ainut levittäjä, voimme sen tarjota ilmaiseksi, mutta sitten luoda lisäarvoa ja markkinoita mainosten avulla. Tämä on sektorin kehitystä. Näemme hyvin suuria toimijoita, jotka hyvin toimivat ja leviävät eri aloille. Tiedämme kyllä, mitkä ovat kyseessä. Ne toimivat myöskin eri aloilla. Nyt kyseessä ovat myöskin halpa yhtiöt, jotka ansaitsevat muiden alojen kautta. Tässä kyseessä on se, onko ähm, luomistyön korvausten kestävyys olemassa ja tarjoammeko me mahdollisuuden tukea luomistyötä tällainen nykyisen kaltainen tekijämalli. Mitä siitä on jäljellä, että voisimme tämän kestävyyden taata? Tietenkin meillä on erilaisia käytäntöjä, mutta haluaisin saada tietää, minkä tyyppisiä ehdotuksia voitaisiin tehdä, että voisimme taata sen, että luomistyön rahoitus voidaan taata kaikille niillekin tekijöille, jotka nyt ovat tämän korvauksen ulkopuolella. Kiitoksia. Viimeinen kysymys edustaja Diakono. Äh, mulțumesc, doamnă președinte. Puheenjohtaja. Ar fi de dorit vorba lui Voltaire ca să discutăm. Kaikessa polemiikassa olisi mainittava Voltaire. Keskustellaan kaksi-kolme viikkoa vähän ennemminkin, määritellään vaihtoehdot. Ja sitten keskustelu sinänsä kestää 20 minuuttia, eli aika vähän aikaa. Ja e de defini. Haluaisin uusutta kunniani professori Stieperillä. On tärkeää, että määritellään aiheen teemat. Nämä ovat hyvin erilaisia asioita maasta toiseen. On hyvin erilaisia kulttuurituotteita. Jotkut ovat taideteoksiaan, toiset ovat kopioita tai toisen tyyppisiä tuotteita. Niitä on hyvin paljon jos saisimme aikaan määritelmän, jos olisi hierarkiaa koskien näitä tuotteita, niin loput olisivat vain yksityis- yksityiskohtia ja seurauksia koskien prosenttimääriä, korvaussummia ja korjausjärjestelmiä. Nämä voisivat olla myös kansallisia. Minun käsittääkseni, tämä on siis minun kantani, käsitteet olisi määriteltävä Euroopan tasolla. Meillä pitäisi olla määritelmät ja hierarkiat koskien kulttuurituotteita, ennen se olisi tehtävä Euroopan tasolle ja loput asiat jätettäisiin sitten kansalliselle tasolle. Olen yhtä mieltä Marin Pinton kanssa ja muiden kanssa, jotka puhuivat tekijänoikeuksien moraalisesta ulottuvuudesta ja äh, taiteilijan ihmisarvosta niin, ettei puhuta ainoastaan rahasta, vaan koko teoksen koskemattomuudesta. So these were the questions. Tässä olivat siis kysymykset. Veimme suuremman osan näistä 20 minuutista kysymysten esittämiseen, joten nyt antaisin puheenvuoron arvoisille puhujillemme, jotta he voisivat vielä tiiviimmin, jos mahdollista, vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you. It will be difficult for me to answer all of them. Um... On vaikea vastata tähän. Yritän koota niitä joka nyt Ensinnäkin luojien ja investoijien intressit ovat erilaiset. Ja tämä on empiirisesti näin, jos ajatellaan vaikka sitä, että annetaan enemmän oikeuksia kahdelle koska intressit eivät todellakaan ole samanlaisia. Taloudellisesti katsottuna moraaliset oikeudet ovat tällainen sopimusehto, jota ei voida poistaa. Niistä ei voida neuvotella eh, hyödyntäjän ja tekijän välillä, joten niillä on tärkeä rooli, minkälaisessa tasapainossa tahansa, johon pyritään. Sitten toinen esimerkki. Yksi Aspirinin keksijä Felix Hoffman – syntetisoi aspirin 1290 kuoli vuonna 1946. Aspirinin oikeudet olivat siis Bayer-yrityksellä. Hän oli tämän yrityksen työntekijä. Oikeuksien siirtämistä ei tapahtunut, koska järjestelmä oli tuon kaltainen, mutta jos ajatellaan keksijän luovaa panosta, samalla tavoin kuin tekijän luova panos sen merkitsen, että aspirin olisi edelleen tekijänoikeuksien puitteissa ja koko asia olisi siirretty Bayerille. Tämä asia, josta olla tietoinen, tilanne siinä, että puhutaan jostakin, joka liittyy tekijän elämään ja siirretään se sitten tällaisen hyödyntäjän käytettäväksi, merkitsee tiettyjä haasteita, jotka pitää, joista pitää olla tietoinen. Täällä kysyttiin Iso-Britannian kokemuksesta ECLstä. Paljonkaan ei ole tapahtunut vielä, mutta on ollut jotakin menestystä Pohjoismaissa tällä mallilla. Se on, Norjassa esimerkiksi se on mahdollistanut suuria digitalisointihankkeita. Ajatelen avoimia normeja. Minusta avoin normi poikkeusjärjestelmässä voisi olla hyödyksi, mutta tällainen tosi todistuspohjainen järjestelmä olisi sitten se, mikä voisi tässä pohjana, että täytyisi tehdä sel- selvityksiä, mikä olisi avainviesti. Monia näitä asioita voidaan tutkia empiirisesti, niitä ei tarvitse määritellä vain kiistojen kautta. Kiitos. Mm. Let me also only respond to two questions. Minäkin vastasin vain kahteen kysymykseen, jotka suoraan minulle osoitettiin. Mitä tähän äh, suljettuun listaan poikkeuksia tulee ja siihen onko meillä tarvetta avoimelle listalle poikkeuksia? Haluaisin muistuttaa teitä tästä kuulmisten jälkeen tehdystä raportista. Kuten asiantuntijat tässä sanoivat tänään, kuluttajakäyttäjäryhmät ja edustajat ja institutionaaliset käyttäjät olivat niitä, jotka pyysivät tällaista avointa poikkeuslistaa. Ja syy tälle on se, että teknologia tuottaa uusia käytänteitä ja käyttäjät niitä käyttävät. Uudet käytänteet, kuten esimerkiksi käyttäjäperusteinen sisällön tuotanto, ovat käytössä ja tämän vuoksi haluttaisiin avoin lista näille poikkeuksille. Sitten tässä esitettiin kollektiivista lisensseistä kysymys. Jälleen kerran tässä meillä on tilanne, jossa nimenomaan institutionaaliset käyttäjät taistelevat aluekysymysten parissa ja kollektiivisten lisenssien kanssa – ne ovat hyvin tehokkaita esimerkiksi Norjassa, esimerkiksi sen ongelman kohdalla, jonka Martin Kretsma osoitti tässä alkupuheenvuorossaan. Meillä on 1900-lukuun eh, verrattuna todellinen kuilu e-kirjojen saatavuuden suhteen. Tämä rajattu painettujen kirjojen saatavuus – on tosiasia, eikä e-karjojen tarjoaminen äh, rikkoisi tekijöiden oikeuksia, vaan tarjoaisi uuden, mahdollis- uuden laajemman mahdollisuuden saada teokset saataville. Meidän tulee tarkastella näitä äh, bookhylla projektin kaltaisia Norjan esimerkkejä, jossa 100 äh, 000 kirjaa on jo digitalisoitu ja niitä aiotaan muuttaa sähköiseen, muuten kaikki norjaksi julkaisut teokset ja ne saatetaan saataville kaikkiin norjalaisiin IP-osoitteisiin. En usko tosin, että samanlaista ratkaisua haluamme sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Minäkin haluaisin antaa yleisiä vastauksia näihin esityksiin ja kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin ensiksi puuttua tähän tekijänoikeuksien kuulemiseen. Edustan tällä, että eh, tekijänoikeusjärjestää Euroopassa ja olin aika omituisessa olimme aika omituisessa asemassa, kun vastasimme tähän kuulemiseen. Täällä oli 80 kysymystä. Suurin osa niistä johtivat lukijaa tiettyyn suuntaan kommentteihin tekijänoikeuksia vastaan komission pitäisi suojella yhteisön säännöstä, mutta koko säännöstä kyseenalaistettiin samaan aikaan. Täällä oli hankkeita, jotka olisivat, olivat kansallisyhteiskunnan aloitteesta tehtyjä, joilla pyritään toimimaan tekijänoikeuksia vastaan. Ja yksittäisiä henkilöitä vastasi myös tuhansittain tekijänoikeuksien ja vastaan. EU on suojeltavaa tekijöiden oikeuksia. Ja näin mekin teimme ja yritimme tosiasioiden ja kommenttien kautta osoittaa, missä meillä on tarpeita ja missä tilanteessa emme tarvitse mitään muutoksia, koska markkinoilla on erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin yritin osoittaa omassa esityksessäni alussa. Meidän on siis oltava hyvin varovaisia, kun luomme politiikkaa Euroopassa, koska koskaan ei tiedä, mistä tulee ei toivottavaa sähköpostia ja miten niitä jaetaan. Avoimuus rekisterillä on syynsä Euroopassa. Se tuo uskottavuutta kommenteille. 11 000 vastausta tuli, mutta, mutta me, mekin edustamme täällä yli miljoonaa tekijänhaltijaa On kuitenkin äh, sateenkaari, kaari, sateen jotka edustavat äh, suurempaa määrää tekijänoikeuksien hallin, haltijoita ja kuitenkin näillä kahdella taholla on molemmilla vain y, ikään kuin yksi ääni. Olisi katsottava myös muita tutkimuksia. Jotkut näistä ovat enemmän teleologisia kuin mitään muuta. Ne saattavat vaikuttaa siltä, että tuloksista on päätetty jo etukäteen ja sitten on haettu näyttöä, jolla tällaisiin tuloksiin päästään. On katsottava kaikkea tarkkaan. Euroopan politiikan teossa on kysymys siitä, että päästään tasapainoon eri intressien välillä ja otetaan sidosryhmät huomioon ja markkinoiden kehittyminen huomioon ja se, kuinka se vaikuttaa tekijöihin ja talouteen ja kuinka EU voisi toimia voimakkaammin globaalisti, globaalisti kolmansien maiden suhteen – eikä ainoastaan puututtaisi yhteen tiettyyn tutkimukseen, joka koskee yhtään tiettyä, tiettyä tapausta. Herra Stieper aivan oikein toi esille sen, että käyttäjiä kiinnostavat enemmän nämä tekijänoikeudet, koska aikaisemminhan uusi käyttäjiä eivät koskaan olla tekemisessä tämän asian kanssa, koska he vain käyttivät kauppallisten jakelijoiden ja jakamme tuotteita. Nyt olemme kuitenkin erilaisessa ympäristössä ja perinteiset mediayhtiöt ovat muuttuneet. Nyt kun ei haluta maksaa rojalteja, niin näytölle voidaan sanoa, että tämä ei onnistu johtuen johtuen, tekijän, johtuen oikeuksien haltijoista, vaikka itse asiassa yhtiö ei ole maksanut näitä rojalteja, se on heidän syynsä. Le Gripkin pyysi lisää tietoa arvonsiirtoketjuja on todella pohdittava. Täällä on erilaisia asioita kysymyksessä, e, sähkökauppa, tekijänoikeusdirektiivi ja muut. Olisi myös tulkittava eri tavalla olemassa oleva lainsäädäntö, jotta voidaan tuoda esille se, että, että ihmiset, jotka hyötyvät tuotteista, heidän pitäisi myöskin ma- maksaa niistä tekijöille. Kiitoksia. May I just say that uh, we have a very limited time. Sanoisin, että meillä on nyt hyvin vähän aikaa enää jäljellä. Tulkkaus päättyy. Tämä on valitettavaa, mutta voisitko puhua nyt tiiviisti? So to the Mr. Triple question. Vastaisin herra Triplen kysymykseen ja kommenttiin samanaikaisesti. Um, edustaja Triple on oikeassa, sillä äh, nämä säädökset liittyen aluerajoihin ovat jotakin, mitä ilman me emme voi toimia äh, etukäteisrahoitus ähm, muutoin ei onnistu audiovisuaalisella alalla. Puheenjohtaja, kysymykseni kaksi huomiota. Aloitan lopusta. Kuten totesitte kysymyksessäne alussa, olemme kaikki yllättyneitä siitä, että Euroopan kymmenessä prioriteetissa oli tykkien oikeus ja lähioikeuksien lainsäädännön tarkastelu perin pohjiin. Uskomme, että on kyllä paljon muitakin aiheita, joihin olisi purehduttava ennen sitä. Tällä alalla elämme nyt hyvinvoinnin kautta, kun ajatellaan näiden kulttuurituotteiden saatavuutta. Maailma on muuttunut musiikin osalta, mil, päästään käsiksi 2-30 miljoonaan teokseen välittömästi. Tällaista tilannetta ei ole koskaan ollut aikaisemmin ollut. Teknisesti voidaan varmaan perä, parantaa tilannetta, mutta todella pyydän, että keskittyisimme todellisiin ongelmiin eurooppalaisille. Tämä yksinkertaisena toteamuksena haluaisin korottaa, korostaa tätä jopa internetin uudet käyttäjät Haluaisin nyt viitata tässä myös tuot, käyttäjien tuottamien sisältöön ja niihinkin sisältöön, näitä oikeuksia. Meidän on siis lopetettava puhuminen näistä asioista, kun puhutaan prioriteeteista. Sitten vielä Euroopassa on saatu tehokkaita sääntelyjä aikaan. 7 miljoonaa työpaikkaa luovassa teollisuudessa ei ole mikään seuraus ihmeestä, vaan hyvästä sääntelystä. Jos sääntely olisi niin tehoton sääntely taas on johtanut televistinnän murentumiseen. Meidän ei pidä katsoa taakse, vaan eteenpäin. 100 miljoonaa euroa on tuhlattu, se on turhaa, koska ei mitään Euroopasta Googlea saada aikaan. Meidän olisi ratkaistava tämä viimeinen poikkeus, joka kuuluu digitaalista, poik- joka koskee di- digitaalista po- poikkeusta ja se liittyy tähän vuoden 2000 sähkökauppaan. Vuonna 2001 direktiiville tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista käsitteli tätä. Olemme siis tunnustaneet kulttuuriteollisuuden korvausoikeudet. Tästä on direktiivi vuodelta 2001, joten ei tarvitse mitään paketin avaamista. Tämä koskee sähköistä kauppaa. Joko nyt avaamme sähkökauppadirektiivin, ja sen kautta voidaan paljon julkisia oikeuksia ja yksityiselämän suojaa ja kuluttajasuojaa ja dominoivaa asemaa koskevia ongelmia ratkaista. Ei koskaan ole niin dominoivaa asemaa kellään ollut kuin Googlella. Niin pahoittelen tulke, tulkkien takana tätä nopeutta. Joko keskitymme tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin, ja silloin on tämä vastavuoroinen poikkeus ratkaistettava. Facts. Ça n'est pas Google qui enrichit la presse. Ei Google ole rikastuttanut lehdistöä, vaan lehdistö on rikastuttanut huolestuttanut Googlea. Miksi kaikki käytämme Googlea? Siksi, koska tiedämme, että siltä tulee laadukasta tietoa. Koska Google koko ajan kartoittaa muun muassa koko maailman lehdistöä. Ja näin ollen Google rikastuu Minäkin neuvottelen YouTuben kanssa ja jos niin neuvottelen Googlen kanssa, niin miksi ne, emme voisi näiden kanssa neuvotella? Pas sont pas pour une fair remuneration, ils ne... Ei, tämä, ei tässä ole kysymys siitä, että ei haluta mitään kunnon korvauksia, vaan meidän kanssa ei haluta neuvotella. Me saamme 80 prosenttia kuluista lisensseistä. Réviser ce système Tarvitsemme siis järjestelmän, joka pakottaa meidät äh, kohtuullisen korvauksen, joka ottaa huomioon kulttuurituottajien luovan rikkauden äh, joko verkostossa tai ähm, Googlen tyyppisissä palveluissa. Tässä asiassa meillä ei ole eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiitoksia. Ich fasse mich kurz, ich möchte nur auf... Lyhyt sanon, olen tarttua lyhyesti vain kahteen asiaan. Täällä puhuttiin politiikan ensisijaisuudesta suhteessa markkinoihin. Minusta tekijänoikeuksien yhteydessä se on hyvin vaarallinen muotoilu, koska viime kädessähän tekijänoikeuksien pitäisi luoda markkinat henkisille tuotteille se, että on kieltooikeuksia, poissulkemisoikeuksia, jotka ovat tietyllä henkilöllä. Tätä kautta ylipäätään luodaan mahdollisuus sille, että on lisenssejä, jotka liittyvät tähän. Jos ei olisi sitä kieltoikeutta, niin kuka tahansa voisi käyttää mitä tahansa maksamatta siitä mitään, joten tarvitaan ylipäätään markkinat näille lisensseille. Tästä seuraa myös se, että tekijänoikeuden säätely voidaan rajoittaa siihen, että tällaiset oikeudelliset puitteet luodaan tuotteiden tuotevarten oleville lisensseille, eli ei tarvita enää sen kummempaa säätelyä. Tämä koskettaa erityisesti tekijänoikeuden rajoituksia. Oikeudellinen tekijänoikeuden rajoittaminen on mahdollista tarpeellista vain siellä, jossa markkinoita ei synny järkevästi itse. Tätä ei aina huomioida. On olemassa rajoituksia käytölle, jossa lisenssiet voisivat toimia – mutta markkinat on suljettu pois siksi, että on luotu tällainen lainsäädännöllinen rajoitus. Ja siksi olen epäilevä sen suhteen, tämä on toisi toinen kysymys, mitä tällaiseen avoimeen rajoitukseen, eli tällaiseen reiluun käyttöön, fair use, niin kuin Yhdysvalloissa on käytössä – koska tämän poikkeuden kautta voitaisiin taas mahdollistaa se, että jäsenvaltiot ylläpitäisivät omat rajoituksensa, eikä esityisi minkäänlaista harmonisointia. Ja tämä voi johtaa myös siihen, että jäsenvaltioiden tasolla vedoten tähän yleiseen lausekkeeseen, tähän avoimeen muotoiluun, voitaisiin sallia sellaista käyttöä, joka itse asiassa ei pitäisi viedä pois lisenssien markkinalta, markkinoilta, jotta olisi parempi yrittää saavuttaa joustavointia sillä, että avoin, avattaisiin nämä rajoitukset, eli tällaiset, luotaisiin tällaisia tiukkoja yleislausekkeita, jotka tiettyä tarkoitusta varten ovat olemassa. Ei yleistä lauseketta, joka sanoo, että mikä on soveliasta, se olisi väärä säädös, vaan täytyy olla selkeä sanottu, mikä on käytön tarkoitus – ja viime kädessä mahdollistaa käytön vain siinä määrin, kuin tuo tarkoitus sen tekee oikeutetuksi. Esimerkiksi lainaus. Lainauksella on tietty merkitys viitata osoittaa johonkin asiat, jotka pyritään osoittaa äh, lainauksilla on siis mahdollista, että voidaan hyvin laajolla muotoilla mahdollistaa, ei tarvita mitään yleistä lausaketta, jossa sanotaan, että kaikki olisi mahdollista. Tämän täytyisi olla rajoitettua tiettyihin tarkoituksiin ja vielä viimeinen asia – Äh, aikasystä, en puhunut tästä aiemmin. Totta kai tämän e, henkilöoikeuden, joka liittyy tekijänoikeuksien, täytyy olla myöskin suojettua kautta unioniin. Siis täytyy suojata teoksia, jo, tämän asian ei ole vielä puuttu, koska tässä on erilaisia kulttuurisia näkemyksiä, mutta myös tämäkin on jotakin sellaista, mikä koskettaa tekijänoikeuksien ydintä, koska kyse on siitä, että suojellaan tätä äh, luovaa äh, sielua suhteessa teokseen ja teoksen integriteettiä, ja se tietysti edellyttäisi Euroopan laajuista harmonisointia, ja minä ymmärrän, että tämä voi kohdata erityisiä poliittisia esteitä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Äh, muutamia yhteenvedonomaisia huomioita tähän kuulemiseen liittyen. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia täällä kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta vieraitamme ja kaikkien puheenvuoron käyttäjiä. Haluaisin vakuuttaa teille, että mielenkiinto, jota äh, on osoitettu tämän kuulemisen suhteen on ollut valtavaa ja meillä oli vaikeaa päättää, ketkä kutsuisimme puhumaan tästä asiasta. Ne, jotka tuntevat, että eivät tulleet oikein edustetuiksi tämän päivän keskustelussa, sanoisin seuraavaa. Olkaa hyvät ja ottakaa juuri äh, sihteeristöön yhteyttä. Tehkää itsenne tunnetuiksi. Me otamme mielellämme teidän huolenne huomioon monissa ähm, useista kokouksista, joita työryhmä tulee järjestämään tulevina kuukausina. Me haluamme vain tietää, keitä te olette, joten tehkää itsenne tunnetuiksi. En usko, että voin paljonkaan lisätä enää siihen, mitä tässä on tänään sanottu liittyen eh, tekijänoikeuksien kehityksestä tulevaisuudessa Euroopassa. Haluaisin vain sanoa seuraavaa. Tämä kuuleminen osoittaa epäilyksettä, että tämä aihe on hyvin suuren moninaisen ihmisryhmän prioriteetti äm, eri edustajien ja sidosryhmien tavalliset kansalaiset haluavat nopeaa pääsyä laadukkaaseen sisältöön ja hallitukset haluavat tukea ja säilyttää kielellistä kulttuurillista identiteettiä maissaan ja oikeuksien haltijat, taiteilijat, internet-startup-yritykset tai kansainväliset suuryritykset haluavat varmistaa, että saavat alkuinvestoinnilleen tuote, tuottoa äh, reilun korvauksen kautta legitiimistä työstä tai sitten korvauksena äh, kaikenlaisesta äh, luvattomasta käytöstä. Kaikilla näillä sidosryhmillä on perustellut vaateensa ja meidän tarkoituksemme on nyt varmistaa, että nämä vaateet otetaan huomioon uudessa ympäristössä digitaalisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Me otimme muutamia pieniä askelmia eteenpäin lainsäädännön alalla. Voisimme puhua äh, orpo-teosten ja roolista ja äh, monen alueen musiikkilevityksestä sekä kollektiivisesta hallinnoista, mutta me emme kuitenkaan kopiointimaksujen suhteen ole vielä päässeet tarpeeksi eteenpäin. Minulla ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, eikä varmaankaan helppoja vastauksia edes ole kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka tulivat tänään esille. Voin vakuuttaa teille kuitenkin, että parlamentin jäsenet oikeusasian valiokunnassa ja työ IPR- ja copyright-uudistuksen osalta työryhmien jäsenet äh, tulevat käyttämään kaikkia analyyttisiä ja muitakin välineitä, jotta voisivat äh, toimia niin, että oikeat kysymykset saavat vastauksensa ja oikea tasapaino saadaan aikaan äh, tekijän oikeuksien tulevaisuuden suhteen Euroopassa. Ja haluaisin myöskin antaa vielä loppupuheenvuoroksi Roa Kostalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Juva, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa vain, että vaikuttaa siltä, että tämä tilanne on hyvin monisyinen. Haluaisin kiittää alusta ja haluaisin kiittää myös kysymysten esittelijöitä. Keskustelu osoittaa, että tähän haasteeseen – on vastattava e näytteisiin pohjautuvalta ja analyysiltä käsin. Meidän on suojeltava luovaa työtä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kielellistä monimuotoisuutta. Näitäkin on Euroopassa suojeltava. Myös käyttäjien vaatimukset on huomioitava. tasapainotusta tarvitaan, kun ajattelee kulttuurin, AV- ja luovan teollisuuden arvoketjua. On tärkeää, että saamme siitä kilpailukykyisempää myös digitaalisella markkinoilla globaalien haasteiden edessä. Meiltä pyydetään lainsäädäntöä, jotta voitaisiin tasapainoisella tavalla – huomioiden kaikki erilaiset edut tehdä työtä, jotta teoksen arvo ja tekijän arvo säilyy eri vaiheissa luovien teosten levitessä. Tarvitsemme myös puitteet. Tästä haluaisin hyvin selkeästi sanoa, Tarvitsisimme puitteet, joiden kautta loisimme tällaisen uuden tasapainotuksen, jossa huomioitaisiin myös vaatimus saada avoimemmin saataville kulttuuria. On vaarana, että joudumme tilanteeseen, jossa on suuria toimijoita, ei-eurooppalaisia toimijoita, jotka ovat totuttaneet varsinkin nuorison tällaiseen oikeuteen ilmaisista tuotteista. Tämä on mielestäni myös alentanut teosten taloudellista ja moraalista arvoa. Tiedämme kuitenkin, että tällaista ilmaisuutta ei ole. Ja tarjoamalla myös mainostajille mahdollisuuksia. Nämähän eivät ole ilmaisia. Ilmaisuus on oikeastaan mutta tutoisen näköiseksi. Rosierkin tästä puhui. Valiokuntamme prioriteetilla on myös yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet eri toimijoille. Puhun tässä AV teollisuudesta ja toimijoista, jotka luovat tiettyä keskittymistä Euroopassa. Esimerkiksi Euroopan kulttuurituotannossa käyttö on suurta Tilanne on epätasapainoinen. Teosten levittäminen on tärkeää ja olisi nyt vahvistettava kulttuuri AV teollisuuden ja tilannetta. Meillä on toki myös poikkeuksia. Olen yhtä mieltä professori Stiverin kanssa – meidän olisi katsottava, millaisia lausekkeita Euroopan tasolla voisi olla niin, että saatavuus olisi laajempaa. Fruizioni eh, non commerciali o anche. Olisi huomioitava myös ei-kaupalliset eh, käytöt. Koko tämä kenttä avautuu nyt eteemme, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät vaikeudet. Monen tasoiset lisenssit olivat hyvä kokemus ja olin kokeilusta kulttuurialueella. Otamme huomioon nämä ehdotukset ja toivon, että voimme jatkaa yhteistyötä työryhmässä, jonka jaemme juuri valiokunnan kanssa. Haluaisin kiittää vielä puheenjohtaja Svobodaa. Kulttuurivaliokunnan kollegoiden keskuudessa sitten voimme vielä tutustua näihin asioihin syvemmin. Ending this session, I would like to thank... Kiitoksia aivan ennen kuin lopetamme tämän kokouksen. Kiittäisin tulkkeja lisäajasta ja näihin sanoihin päätämmekin kokouksen. Kiitoksia.